I open the meeting of the uh, Econ Committee. I will... Käynnistämme kokouksen tervetuloa jäsenille ja vieraillemme. Teille on toimitettu kokouksen esityslista. Onko siihen jotain huomautettavaa? Jos ei ole, niin sitten esityslista ilmeisesti on hyväksytty. Ensimmäiseksi esityslistalla on Pöytäkirjan hyväksyminen 30. marraskuuta, 1. joulukuuta, 7. joulukuuta ja 14. joulukuuta. Pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Aluksi suositukset ja päätökset, jotka tehtiin 17. joulukuuta ja 13. tammikuuta koordinaattorin kokouksissa. Mietintöjen jako. Mietintö, jonka aiheena on ALV-järjestelmä ja ALV-petosten torjunta. Se on mennyt kansanpuolueelle. Vihreä kirja, joka liittyy liittyy rahoituspalveluihin, on mennyt sosiaalidemokraateille. Ja sitten unionin lainvalvonta 2014 vuosikertomus, sen sai ALDE. Ja sitten koordinaattorit katsovat, että mitään muuta seurantaa ei tarvita seuraaville esityksille. Päätösasemaesitykset säännön 133 nojalla –

Eli nämä päätösasmaesitykset ovat sellaisia, jotka eivät tarvitse lisäseurantaa. Sitten delegoidut säädökset. Koordinaattorit katsovat, että tammikuun 2016 tarkistuksessa tarkastellaan työskentelyä komission kanssa – ja delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Siinä tietoa koordinaattorin kokouksesta, joka pidettiin 17. joulukuuta. Sitten koordinaattorin kokous, joka pidettiin 21. tammikuuta. Päätös Pankkiliiton vuosikertomuksesta pidetään 15. helmikuuta. Ja tavoitteena on äänestää siitä sitten Strasbourgissa maaliskuun täysistunnossa. Ja sitten EKPn vuosikertomus 25. tammikuuta. Koordinaattorit sopivat, että mitä tulee rahoitusavun työryhmään, sen ensimmäinen kokous pidetään 3. helmikuuta kello 16 kello 18. Ja etupainottaminen rahoitusavun työryhmässä hoidetaan niin, että sinne kutsutaan instituutioiden ja jäsenvaltioiden edustajia. Ja nyrkkisääntönä on se, että tämän työryhmän kokoukset ovat avoimia aina kun se on mahdollista ja soveliasta tietojenkeruumatka Kreikan osalta järjestetään joko viikolla 12 tai 13 tänä vuonna. Koordinaattorit ovat tehneet päätöksen parlamentaarisesta viikosta 2016 ja on päätetty aiheista, jotka liittyvät Ekonin parlamentin väliseen kokoukseen. Ja kokousten otsikot ovat seuraavat seuranta liittyen webseihin, joka liittyy voittojen siirtoon ja veropohjan rapautumiseen, ja toinen on sitten pankkiunionin tämänhetkinen tilanne. Eli nämä ovat kaksi aihetta, joista puhutaan sitten parlamentin välisessä valiokuntakokouksessa. Ja sitten puhujia on kutsuttu kansallisista parlamenteista, seuraavista maista. Ensimmäinen aihe, siis veropohjan rapautuminen, eli kansallisista parlamenteista Saksasta, Alankomaista, Slovakiasta ja toinen aihe, eli pankkiunionin tilanne. Puhuja on kutsuttu parlamenteista Ranskasta, Italiasta ja Alankomaista. Koordinaattorit myöskin päättivät nimityksistä muiden mietintöjen osalta yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on mennyt puhemiehistöön ja myöskin hyödykkeen myyjien tilanne on samaten toimitettu puhemiehistöön. Ja sitten anti-BIPS-direktiivi meni SNDlle ja sitten automaattinen tietojenvaihto on mennyt kansanpuolueelle – ja budjetti 2017 kaikki pääluokat on annettu myöskin puheenjohtajistolle. Ja sitten delegoitujen säädösten tarkastelu. Koordinaattorit katsoivat, että helmikuussa 2016 pitäisi tarkastella PRIPSiä, eli vähittäis vähittäisinvestointien suojelu jäsenvaltioissa. Ja lisäksi ja sitten maaliskuussa 2016 koskien maksupalveludirektiiviä. ja MIF. Sitten koordinaattorin kokous, joka pidettiin 25. tammikuuta. Koordinaattorit katsovat, että mitään jatkotoimia ei anneta seuraaville päätöslauselmille. Eli luen taas nämä numerot. b 8 02, 93, b 8 04, 34, b 8 04, 43,

Ehkä olisi aluksi pitänyt selittää, miksi kerron näistä asioista, mutta tilanne on nyt hyvin yllättävä. Eli valiokunnan puheenjohtaja ei nyt päässyt heti alussa paikalle, eli olen puheenjohtajan toimissa, kunnes Walter toi, sitten saapuu ehkä puolen tunnin tai viimeistään tunnin kuluttua. Toivottavasti tämä sopii kaikille. Sitten kohta neljä. Eli virtuaalivaluuttoja käsittelevä julkinen kuulemistilaisuus. Toivotan tervetulleeksi puhujat. Meillä on kuusi puhujaa täällä, jotka toivotan nyt tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Nämä ovat asiantuntijoita aiheesta, jotka tietysti ovat mielenkiintoisia kaikille valiokunnan jäsenille. Ja he käsittelevät eri aspekteja, jotka liittyvät virtuaalivaluuttoihin. Kullakin puhujalla on viisi minuuttia aikaa sen jälkeen, kun puheenvuorot on pidetty, sitten on avointa keskustelua johon kaikki valiokunnan jäsenet voivat osallistua. Ja kullakin jäsenellä on kolme minuuttia aikaa kysymystä varten. Ja sen jälkeen asiantuntijoilla on sitten korkeintaan viisi minuuttia vastausta varten ja loppupuheenvuoroja varten. Ennen puhujaa antaisin puheenvuoron esittelijälle, joka laati oma mietinnön virtuaalivaluutoista – Jakob von Weizsäcker. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, että asiantuntijat ovat liittyneet joukkoomme esittelemään meille aiheen, Ja me parlamentissa ensimmäistä kertaa käsittelemme perusteellisemmin. Ja tavallaan tulos on vielä varsin epävarma. Me tiedämme, että teknologia kykenee muuttamaan maailmaa hyvin syvällisesti. Esimerkiksi, ajatellaan esimerkiksi muutosta kirjeiden kirjoittamisesta sähköpostiin. Ja on ihan mahdollista, että me näemme tällaista teknologiaa jollain uudella alueella ja niin, että se muuttaa meidän päivittäistä elämäämme perusteellisesti eikä vähiten maksuliikenteen ja rahoitusliikenteen alueella, joilla on merkittäviä transaktiokustannuksia. Jotkut ovat rahassa laskettavia transaktiokustannuksia. Ajatellaan, että joku työskentelee yhdessä maassa ja pyrkii lähettämään kotiin, kotimaahansa rahaa, esimerkiksi palkkaansa kotimaan. Transaktiokustannukset saattavat olla hyvin korkeat. Ja uudella teknologialla näitä voidaan mahdollisesti vähentää merkittävästi, mutta tuo ei ole ainoa alue jos, Jos ajatellaan kustannusten tai maksujen osuutta teknologian hintaan, niin ne ovat hyvin korkeat. Jos ajatellaan läheisemmin omaa elämäämme, esimerkiksi sisällön, internetin sisällön maksaminen ja siihen liittyvät transaktiokustannukset ovat sellaisia, että tällä hetkellä me mieluummin maksamme mieluummin näistä asioista omalla henki, omilla henkilötiedollamme rahan sijasta. Eli on ongelmia, jotka odottavat ratkaisua. Ja nyt on uusi teknologia perhe, joka on syntymässä, nousmassa esille. Usein sitä teknologiaa lyhennetään lohkoketjuksi, kutsutaan lohkoketjuksi. On paljon investoijia, joilla on kovasti odotuksia, että jokin erityinen tämä teknologian sovellus on tappaja. Sovellus toivottavasti sovellukset eivät ketään tapa, mutta tappaa sovelluksia kuitenkin. Ja tuskinpa panelistit sen enempää kuin me parlamentissa tietävät täsmälleen, mikä tämä sovellus tulisi olemaan. Mutta olemme sikäli onnekkaassa tilanteessa, että et tiedämme, että tämä on riittävän todennäköistä, että tällaiset läpimurrot ovat mahdollisia ja sitten sitä kautta relevantteja lainsäätäjille. Eli tässä me herättelemme ihmisiä ja puhumme tässä yhteydessä siitä, emme tiedä, tuleeko Bitcoin olemaan lohkoketjujen tärkein sovellus. Bitcoin luotiin noin seitsemän vuotta sitten ja sillä on ollut nousunsa ja laskunsa ja taloustieteilijänä, jos minä olisi pyritty, pyritty määrittelemään sitä, en olisi luonut sitä niin, että siihen on sisäänrakennettu deflaatio, mutta tämä on tekninen kysymys. Varsinainen kysymys on, kun läpimurto tulee, kuinka valmiita me olemme lainsäätäjänä hallituksina tarttumaan asiaan, mitä uhkia, mitä mahdollisuuksia on. Ja lopettaisikin johdantoni lukemalla sen, mitä Christine Lagarde on sanonut aiheesta Davosissa ihan pari päivää sitten. Hän sanoi, että virtuaalivaluutat ja niiden teknologia voi tarjota nopeita ja halvempia rahoituspalveluita, niistä voi tulla voimakas työväline kehitysmaissa, jotta useimmat ihmiset pääsevät rahoitusmarkkinoille. Mutta haasteena on, miten kaikkia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja täytyy estää väärinkäytöt, petokset, rahanpesu, terrorismi, pääomasäätely. Ja tässä puhutaan vain siis yhdestä sovelluksesta tällä alueella. Eli virtuaalirahoista ja valuutoista sanan tarkassa merkityksessä. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin puhe- puheenjohtajalle. I would like to invite our... Kiitoksia. Sitten pyytäisin, että puhujat katsovat puheenvuoron ensimmäisenä Olivia Salles. Tai Salles, en tiedä kuinka tämä nyt lausutaan. Hän edustaa komissiota. Ja teillä on puheenvuoro ja noudattakaa nyt tätä viiden minuutin puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Oikein paljon kiitoksia Ekon valiokunnalle tämän kuulemisen järjestämisestä. Tämä on erittäin kiinnostava aihe. En tiedä, onko minulle nyt helpoin paikka tässä ensimmäisen puheen paikalla, mutta yritetään. Yritän hieman kertoa siitä, että mitä tiedämme ja mitä emme tiedä bitcoinista ja yleisesti virtuaalivaluutoista. Tämä on yleisesti hyvin kiinnostava aihe, tästä kuulee paljon, tästä kirjoitetaan paljon, järjestetään konferensseja ja keskusteluja. Eli tämä on oikeastaan tällainen hype-aihe tällä hetkellä, ja yksi haasteista onkin puhua tästä hieman tarkemmin. Tämä on sellainen aihe, josta monilla on jonkunlaisia mielipiteitä jo muodostunut. Pyrin hieman näillä linjoilla puhumaan, eli mitä me tiedämme ja mitä me emme vielä tiedä. No mitä me tiedämme? Tiedämme, että virtuaalivaluuttoilla on joitakin tiettyjä piirteitä, jotka tekevät niistä hyvin erityisiä ja kiinnostavia. Varmasti tähän palataan vielä, mutta ensimmäkin on olemassa tietynlainen demokratia pääkirjan osalta, myöskin avoimuus, transaktioiden osalta on hyvin laajaa, Lisäksi toimitus on hyvin nopeaa, ei tarvita maksusuorituksia ja myöskin omistajuus tunnetaan melko tarkkaan. Eli kaikki tämä tekee tästä mahdollisesti kiinnostavan välineen. No jos tätä kuitenkin verrataan rahoituspalveluihin, itse tulen tältä alalta, eli jos tätä verrataan tähän klassisen maksuvälineistöön, on olemassa joitakin tietoja eroja, jotka voivat vielä tuoda esille avoimia kysymyksiä. Tällä hetkellä klassiset maksupalvelut ovat vielä helpompia, ne ovat välittömiä, helppoja ja säänneltyjä ja myöskin suojeltuja. Ja me tiedämme myös, että alalla kiinnitetään paljon huomiota tähän. On olemassa uusia uusia tekijöitä ja suuret rahat ovat investoineet paljon rahaa, jotta ymmärtäisivät paremmin tämän teknologian, jota käytetään virtuaalivalinnoissa. Eli kyseessä on tämä lohkoketjujärjestelmä, johon vielä palaamme. Eli tämä on mahdollinen uusi avaus uusille palveluille tulevien vuosien aikana. Tätä tutkitaan jatkuvasti. No mitä tiedämme varmuudella Virtuaalivaluutoissa on tiettyjä haasteita. Ja selkein niistä on se, että ne eivät suojele kuluttajaa. Lisäksi on olemassa tiettyjä riskejä liittyen alustojen epävakauteen ja myöskin hintaan tai valuutan arvon epävakauteen. Ja on olemassa tiettyjä kyber uhkia, hakkerointi, varkaus ja niin edelleen. Ja kaikki nämä riskit pitää ottaa huomioon. Voisin puhua vielä paljon pitempään siitä, mitä emme tiedä. Emme tiedä, että kuinka tämä teknologia kehittyy tulevaisuudessa. Ja osittain tämä johtuu siitä, että jotkut näistä piirteistä muuttuvat koko ajan. Kuten varmasti tiedätte, nämä teknologiat ja siirrot ovat melko edullisia tällä hetkellä, koska niitä sponsoroidaan. Tämä louhia-järjestelmä on olemassa ja tämä mahdollisesti katoaa tämä järjestelmä myöhemmin. Eli tämä saattaa nostaa esille avoimia kysymyksiä siitä, että kuinka tätä järjestelmää hallinnoidaan ja kuinka tämä vakaus kehittyy. Myöskin bitcoinsien tuotannon loppu on avoin kysymys järjestelmän luojien mukaan todennäköisesti 21 miljoonaa bitcoinsia on äh, se lopullinen määrä, joka niitä tuotetaan. Ja kysymysmerkki on, että koska tähän määrään päästään. Eli meidän pitää olla hyvin varovaisia ja ottaa huomioon nämä erityiset riskit, joka virtuaalivaluuttoihin liittyy. ja myöskin Pariisin hyökkäysten jälkeen pohditaan siitä, että miten virtuaalivaluuttoja käytetään tällaisissa eh, terrorismin rahoituksessa ja pehussa. Ja me tutkimme erilaisia vaihtoehtoja. Katsotaan, että kuinka terroristihyökkäystä voidaan, sen jalkotoimenpiteitä voidaan toteuttaa. Lopetan tähän ja jatketaan sitten. John Ennis, who represents... Kiitos sitten John Ennis, joka edustaa OECDtä. Hän on siellä päätaloustieteilijä kilpailuosastolle. Eli Ennis, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Haluaisin aluksi todeta, että la, mielipiteet, argumentit, joita esitän tänään, eivät välttämättä heijastele OECDn virallisia näkemyksiä tai sen jäsenvaltioiden hallitusten näkemyksiä. Toisin kuin kansalliset valuutat, virtuaalivaluuttoja ei takaa kansan hallitus tai sääntely, joka rajoittaa toimintaa, kuuteen e- estetään yhtäkkinen valuutan liikelasku. Jos kuitenkin ostaja olettaa, että muut hyväksyvät tämänkin arvonsäilyttäjän valuuttana, niin silloin ehkä ihmiset haluavat tätä ostaa ja hankkia. Se, että ei ole, on muitakin arvonsäilyttäjiä kuin hallitusten, ei ole mitään uutta. Hyvin esimerkki ovat frequent flyer mailit lentoyhtiöissä, mutta muitakin, mikä löytyy. Yksi iso ero näiden ja virtuaalivaluuttojen välillä on helppous. Meillä virtuaalivaluuttoja voidaan muuttaa lailliseksi maksuvälineeksi eh, pääasiassa kaupan ja vaidon kautta, joka tämän muutoksen vaidon saa aikaan. Voitaisiin ajatella muitakin keinoja muuttaa valuuttaa tulevaisuus, mutta on vaikea tietää tässä vaiheessa, miten tätä tullaan tekemään. Virtuaalivaluutta on vaihtoehto käteiselle ja muille kansallisesti liikelasketulle valuutoille. Tämä on määrätään pienempiä kuin ja arvoltaan vähäisempiä ja kuin valuutta, mutta on myös turvallisempia, koska transaktiot ovat ilmeisesti nimettömiä. Jotkut virtuaalivaluuttojen käyttäjät ovat olleet mukana myös laittomissa toimissa, mukaan lukien rahanpesu, arvon siirtäminen laittomasti. Tuloksena hallitukset ovat pyrkineet toimenpiteisiin, jotta estettäisiin virtuaalivaluutan käyttövaluutana On kuitenkin tärkeää tunnustaa valuutan mahdollinen hyödyllinen rooli ja merkitys ja mitä arvoa sillä on monissa transaktioissa. Osittain siksi, että on alhaiset transaktiomaksut, tulee ne käyttöön ja myös välittömyys, joka liittyy valuuttaan, sillä voi olla todellista kaupallista arvoa. On tärkeää, että hallituksen lainsäätäjät mahdollistavat, mahdollistavat sen, että tällaiset valuutat voivat toimia, mutta pitäisi synnyttää myös luottavusta tällaisiden valuuttaan valuuttojen tulevaisuuteen ilman, että suositaan mitään valuuttaa ylitse muiden. Kun keskitytään virtuaalivaluuttaan ja väitetään, että se aiheuttaa vilpistä toimintaa, niin tämä johtuu sen väärinkäytöksistä ja väärin käsityksestä. Ja kun ajatellaan että pinnallista anonyymiutta, mutta äh, käteisrahahan on paljon helpommin petoksessa käytettävä väline. Omistajuus on kuitenkin tässä yhteydessä julkista ja näin voidaan hyvinkin analysoida eri transaktioita, ottaa selvää asioista, jos nimi ja osake äh, jossakin kohdassa tunnistetaan, niin silloin lainvalvolla on hyvä keino jäljittää arvo ketjua eteenpäin, joten argumentit, joita käytetään virtuaalivaluuttoja vastaan, ovat ehkä heikompaa kuin verrattavat argumentit, joita käytetään käteisrahaa vastaan. Hallitukset ehkä ovat, haluavat varmistaa vain erityisesti virtuaalivaluutat eivät korvaa niiden omia valuuttoja. Tämäkin huoli on ilmaistu, että jos virtuaalivaluutta korvaisi käteisrahan keskuspankkien kyky harjoittaa rahapolitiikkaa voisi olla uhan alla. Blandel Vignal teki tutkimuksen vuonna 2014 ja väittää, että virtuaalivaluutat eivät voi heikentää keskuspankkien kykyä harjoittaa rahapolitiikkaa niin kauan kuin verot maksetaan laillisella maksuvälineellä. Ja tämä taas vaatii, että pankit pystyvät selvittämään asiat keskuspankin kanssa, joten korvaaminen ei ole mikään tuollainen riski tällä hetkellä. Lisäksi julkisen, julkinen luottamus virtuaali valuuttaan on jossain määrin rajallista tällä hetkellä. Tämä voi muuttua tulevaisuudessa sitten, kun valuutat kehittyvät tästä. Kuitenkin missä määrin sääntelijät puuttuvat asiaan tulevaisuudessa en väitä, että näin välttämättä pitäisi olla, mutta jos näin tapahtuu, niin avoin kysymys liittyy siihen, kuka parhaiten pystyy sääntelemään tilannetta, keskuspankki vai joku muu taho keskuspankit ja valtiovarainministerit ehkä haluavat säilyttää rahanlyötimaksut. Ja heillä on paljon kokemusta valuutta valvonnasta. Joten avainkysymykset kuluttajasuojan kannalta ovat ne, minkälaisia mekanismeja on kehittää kuluttajan luottamusta, minkälainen vastuu kuuluu käyttäjille ja mitä vastuu taas kuuluu öö, näille alustoille järjestelmällä minulla on hiukan enemmän vielä tietoa kirjassa muodossa. Kiitoksia. Speaker represents. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaa kansallista tutkimusinstituutio Primavera de Filippi. Olkaa hyvä. Kiitos. Paljon kiitoksia, että kutsutte minut tähän kuulumiseen. Aloittaisin alla nopeasti haasteista ja mahdollisuuksista, että Bitcoin virtuaalirahana tarjoaa ja sitten puhun, mitä seurauksia lohkoketjuteknologialla on yleisemmin. Ajatellen kilpailu, innovaatio, kuluttajan suoja ja säätelyn noudattamissa ominaisuuksia. Kuten tiedätte, Bitcoin on hajautettu maksujärjestelmä, joka toimii itse, hallituksista keskuspankista itsenäisesti. Ihmiset voivat vaihtaa arvoja vertaisverkkojärjestelmässä käyttämättä rahoitusvälittäjää. Ajatellaan näitä kielteisiä puolia ensin. Bitcoin-verkolla eivät ole olemassa missään alueella. Ja ne voidaan, voidaan ajatella, että ne ei suhtautuvat välinpitämättömästi oikeustoimialoitteen sääntöihin. Ja koska keskussäätelijä, jolle ihmiset voivat toi, käyttää verkkoa pseudonyymeillä paljastamatta, mutta identiteettää kenellekään tarjoaa mahdollisuuksia rikollisuudelle, mukaan lukien veronkierto ja rahanpesu. Mutta myöntäisemmällä puolella Bitcoin voi myös tarjota erilaista hyötyä kuluttajille. Sen avulla voidaan siirtää varoja rajoin yli il- lähes kustannuksetta. Se mahdollistaa nopeammat ja halvemmat kansainväliset rahansiirrot ja mahdollisesti se lisää tehoa rahaletusmarkkinoille. Mutta Bitcoinin innovointi ei ole itse asiassa raha tai valuutta vaan sen teknologialla se toteutetaan, eli lohkoketjulla, joka on hajautettu julkinen keskuskirja, joka on sekä seurattava että sinä ei ole erityistä luottamuksen varmistamisjärjestelmää. Ja siinä merkityksessä, että ihmiset voivat tehdä siirtoja keskenänsä ilman, että mikään on luotettava taho tai keskitetty selvitystoimisto toimii välissä. Ja näissä vetolirahoissa on erittäin tärkeää, ennen kuin ruvetaan säätelemään. Meidän täytyy ymmärtää teknologian mahdollisuudet ensin. Säätelyn näkökulmasta, jos virtuaalirahalla on haasteita, jotka koskevat ää, verotusta, rahanpesua ja kuluttajan suojaa, niin aito haaste on miettiä, miten niitä voidaan säädellä tavalla, joka ei poista niiden hyötyjä kuluttajalle, siis niitä hyötyjä, joita lohkoketjuteknologia tarjoaa innovoinnin, ja säätelyn noudattamisen kannalta. Lokaetio on ensinnäkin tärkeä innovointi tilinpidossa, joka voi lisätä tehokkuutta ja seurattavuutta monilla rahoitussovellusten alueilla. Lohkoketju äh, voi alentaa säätelyn noudattamiskustannuksia, koska sillä on erityisiä piirteitä, kuten se, että vaaditaan useampia allekirjoituksia ja muita teknisiä piirteitä, esimerkiksi maksukyvyn kykyisyyden osoittaminen, jolla voidaan lisätä seurattavuutta ja vastuullisuutta perinteisessä luottamuksen perustuksessa rahalaitoksissa. Sitä voidaan pitää tavallaan säätelyteknologiana, joka mahdollistaa sen, että sääntöjä, sääntöjen noudattamista toteutetaan seurattavammin ja tehokkaammin. Yksi lohkoketjuteknologian ongelmista on että se ratkaisi tämän kuka vahtii vahtia, varti, vartio vartija ongelma, joka on yleinen ongelma luottamuksen perustuvassa järjestössä. Olette varmaan kuullut Davosin maailman talousfoorumin keskusteluja, olette varmaan myöskin kuullut Isän kuningaskunnan tiedetoimista, äsken tässä kuvauksen lohkoketjuteknologiasta, jossa kuvataan, miten tämä teknologia voidaan käyttää sekä julkisella sektorilla tai yksityisellä sektorilla hallinnan ja säätelyn parantamiseksi. Ja pohjimmiltaan kysymys on siitä, että säätelytavoitteet pysyvät muuttamattomina, mutta säätelytavoitteiden toteuttamiskeinot ovat erilaisia, koska nyt me voidaan toteuttaa nopeammalla, paremmalla ja halvemmalla tavalla käyttämällä lohkoketjuja säätelykeinoina, mutta ongelma on, että samaa teknologiaa voidaan myös hyödyntää, muut osapuolet voivat hyödyntää sitä esimerkiksi rikollisissa toimissa. Varmasti monet ovat kuulleet Silk Roadista, joka oli verkkomarkkinapaikka, jossa bitcoinia käytettiin laittamien huumeiden maksa- maksamiseen. No totta kai tässä jonkunlaista säätelyä tarvitaan. Mutta suurin osa säätelyistä määrittel- on määritelty tuotteen avulla vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Ja lohkoketjut toimivat pikemminkin laaja-alueisesti. Se on monilla alueilla toimiva innovointi, joka voi vaikuttaa moniin yhteiskunnan vaikutukseen. Ja tällainen siilouttaminen ja tähän rahakeskusteluun voi olla ongelma. Mäkin silloin näe, mitä haasteita ja mahdollisuuksia tässä on. Lopetaisin analogialla, joka on mielestäni aika mielekäs me voimme verrata lohkoketjuja esimerkiksi nokkaeläimeen siinä mielessä, että kyseessä on uusi teknologia, jota kukaan ei oikein ymmärrä, mutta jotenkin se näyttää vähän niin kuin monet asiat, joita me tunnemme. Sitä voidaan pitää rahana, hyödykkeenä ja myöskin arvon, arvo, arvopaperina tai arvonsäilyttäjänä. Ja mikään ei kuitenkaan selitä täysin tätä horisontaalista yleiskäytettävyyttä, joka lohkoketjuihin koketjussa on. Ja minä uskon, että avain on, ongelma, että meidän täytyy ymmärtää, mikä olisi terveellinen säätelykehikko tälle uudelle teknologialle ilman, että tämä bitcoin-hype ja muut kryptovaluutat sokaisisivat meitä. Kiitoksia ja iltapäivä kaikille. Pahoillani tasaapäin myöhässä ja seuraavaksi sitten markkinatoimijoiden edustajat Jeremy Miller Manchester Advisors LLPstä. Olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Kiitoksia. On hienoa puhua tänään täällä virtuaalivaluutoista ja puhun niistä tiukassa mielessä ja puhun lähinnä bitcoinista. Manchester Advisors tekee työtä fintech-yritysten kanssa Euroopassa. Me aloitimme 2011 ja aikaisemmin olin viisi vuotta Goldman Sachsissa ja sitä ennen olin Oracle Corporationissa – Eli minulla on kaksi lähestymistapaa. Ensinnäkin on murroksellista teknologiaa ja sitten ne vaikutukset rahoitusmarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Viimeisen kuuden kuukauden aikana on puhuttu johtavien innovaajien kanssa ja tällä hetkellä tämän alan arvo on noin miljardi ja me katamme siitä noin 600 miljoonaa ja me puhuimme näistä ensimmäisistä löydöksistä raportissa julkistettiin joulukuun 12. päivän ja bitcoinin alkuperäinen suhde Fiat-rahan rahoitusjärjestelmään alkoi silloin, kun bitcoin-yritykset yrittivät avata perinteisiä pankkitilejä. Ja monet pankit kieltäytyivät, koska ne olivat huolissaan omista menettelyistä, jotka riittyvät rahanpesun estämiseen. Ja tällä hetkellä 40 prosenttia henkilöstöstä suurissa bitcoin-yrityksissä tekee työtä sääntöjen noudattamisen asalla. Ja näissä yrityksissä on käytetty koneoppimisesta ja siellä katsotaan millaisia laittomia toimia esimerkiksi on pimeässä internetissä ja pankit eivät pysty näihin kaikkiin toimiin. Jos katsotaan vaikka Silk Roadia, niin siellä on tilanne se, että yksi ihminen on vankilassa, koska todettiin, että oli varastettu bitcoin. Eli nämä bitcoin-varkaudet on helpompi havaita kuin käteisen varkaudet. No sitten täytyy miettiä, on, ovatko vakiintuneet toimijat käyttäneet näitä toimia hyväkseen estääkseen uusien toimijoiden saapumisen markkinoille. Ja hiljattain on myöskin nähty, että rahoituspalvelut, jotka pohjautuvat bitcoiniin, ovat säänneltyjä toimia. Yksi esimerkki on Ledger X, joka on rakentamassa fyysistä, fyysistä optiopörssiä bitcoinille. Ja he tekevät yhteistyötä Yhdysvaltojen sääntelijöiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että noudatetaan tämänhetkisiä sääntöjä mukaan lukien pääomavaatimukset ja omaisuuden säilyttäjät. Eli mielestäni ei tarvita mitään yleistä sääntelyä bitcoinille. Rahoituspalvelut ja tuotteet, joita yritykset tarjoavat, on katettu jo olemassa olevalla sääntelyllä. Ja tietysti yhteistyö ja joustavuus sen suhteen, että voidaan mukauttaa politiikkaa innovaation on tärkeää. Ja globaalina verkostona Bitcoin hyvä, hyötyisi eurooppalaisen politiikan yhtenäistämisestä Tällä tavalla voitaisiin laajentaa verkoston kattavuutta. Ja ekosysteemissä katsotaan, että sääntelijät toimivat nopeasti, mutta eivät kuitenkaan niin nopeasti kuin Bitcoin. Ja viime päivinä on puhuttu hyvin paljon Bitcoinin epäonnistumisesta. Yksi Bitcoinin kehittäjä kirjoitti tästä internetissä, ja tämä osoitti, että on ongelmia, jotka liittyvät lohkokokoon, mutta tästä nyt siitä ei ole kerrottu, miten ekosysteemi järjesti 96 tunnin sisällä valtaosa näistä bitcoin-transaktioista johtivat tähän hard muutokseen Ja ensinnäkin bitcoinin institutionalisaatio on suurimpien yritysten vetämä projekti ja tämä on myönteistä, koska se luo bitcoinille johtajuutta. Ja Bitcoin ei enää ole mikään hakkeriyhteisö, vaan siellä on mukana suuria yrityksiä. Ja yritykset yrittävät noudattaa sääntöjä ja käyttävät miljoonia dollareita siihen tarkoitukseen. Ja näiden toimijoiden lähestyminen luo foorumin tulevalle hallinnolle ja varmasti sitten muodollinen elin kehittyy vielä tästä. Ja tämä on globaali verkosto ja Kiina on saatava mukaan ja tämä on jo itse asiassa tapahtunut. Eli Bitcoinin ekosysteemissä on yhteistyötä riippumattomista keskeisestä instituutiosta. Eli tämä ekosysteemi on itseään hallinnoiva ja sääntöjä noudatetaan. Ja vaikka sääntelijät eivät pysty etenemään yhtä nopeasti, ne tukevat tätä verkostoa. Ja suuret yritykset toimivat johtajina. Ja nyt on paljon innovaatiota ja eurooppalaiset kuluttajat saavat uusia tuotteita ja palveluita, jotka saadaan nyt halvemmalta ja jotka ovat laadukkaampia kuin tämänhetkiset tuotteet. No. Kiitoksia. Sitten Tairi Sabri, Chief Electronic Money Associationista, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, meidän järjestömme edustaa uusia maksutapoja, innovatiivisia maksutapoja Euroopan unionissa. Ja se perustettiin 2001-2002, kun ensimmäinen sähköraha esitettiin Euroopassa. Ja meidän kokemuksemme oikeastaan riittyy siihen, että miten uusia maksuvälineitä voidaan menestyksekkäästi käyttää. Ja jos katsotaan että jos etsitään innovaatioita ja suurta tehokkuutta markkinoilla. Ja meillä on kahden tyyppisiä kokemuksia. 90-luvulta ensinnäkin monenlaiset tuot, laitteet, joiden piti korvata käteinen Euroopan unionissa, ne epäonnistuivat. epäonnistuivat. Meillä oli Visa-käteinen esimerkiksi tällaisia Proton-järjestelmiä ja muita, mutta ne eivät juurikaan menestyneet. Ja sitten myöhemmin 2000 vuodesta eteenpäin internet kasvoi ja se loi uusen, uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja yhtäkkiä tarvittiin maksu järjestelmää, jota ei ollut vielä olemassa. Ja tämä loi sitten mahdollisuuden uusille eh, maksumenettelyille ja järjestelmille. Ja tämä oli erittäin tärkeää. Lisäksi huomasimme, että kun pyritään edistämään eh, vähittäiskuluttajille tällaisia uusia maksutapoja, niin yleensä tämä ei onnistu. Uusien maksutapojen pitää olla säänneltyjä, niitä pitää markkinoida niiden pitää olla ikään kuin vähinnä, vähittäiskuluttajatuotteita, aivan samalla tavalla kuin vaikkapa supermarketissa tuotteita mainostetaan. Se on erittäin tärkeää sääntelyn kannalta. Ja tähän liittyy kaksi asiaa, ja yksi niistä on rahoitusalan rikollisuus, ja toinen on sitten tämä äh, rahoitus markkinoiden puoli. Ensinnäkin rikollisuudesta voidaan sanoa, että tämä teollisuuden ala yleisesti on sitä mieltä, että sääntely on toivottavaa, eli emme äh, sääntele siksi, että rikollisia houkuteltaisiin. Me pyrimme kannustamaan eri toimijoita äh, kontrolloimaan toimintaansa. Oli, oli, oli hyviä esimerkkejä tästä 2000-luvun alussa tuotteita, jotka olivat rikollisille houkuttelevia, ja ne sitten tuhottiin. Ja samantyyppisiä tuotteita on nytkin. Pocunix on tietääkseni yksi tällainen tuote. Se on melko uusi. Mutta tässä kaikessa eh, taustalla on eh, rahanpesun vastainen lainsäädäntö ja terrorismin rahoituksen torjunta. Ja myöskin rahoituspalvelun sääntely Meillä on tältä alalta yksi kiinnostava esimerkki. En pesasta olette kaikki kuulleet tämä tällainen mobiilimaksuväline, joka oli erittäin menestyksekäs Keniassa, mutta sitä oli kuitenkin vaikea toistaa muualla. Se oli menestyksekäs ja odotettiin seuraava askelta ikään kuin tällä alalla, mutta se ei kuitenkaan tapahtunut ja sitä ei juurikaan säännelty. Epesa oli erittäin, erittäin menestykäs ja sitä oli vähän säännelty ja sääntely tuli sitten hyvin myöhäisessä vaiheessa mukaan kuvioon. No tämä ei tarkoita sitä, etteikö sääntely olisi tärkeä, se on, mutta se pitää ottaa huomioon tämän liiketoimintamallin evoluutio, kehittyminen ja myöskin markkinoiden kehittäminen. Ja kun puhutaan markkinapaikasta, niin uuden tuotteen pitää olla järkevä kaikille arvoketjussa, eli käyttäjille ja myöskin palvelun tarjoajille, ylläpitäjille. Eli lo, tällainen suhteellinen tai suhteutettu reku, ää, äh, sääntely on erittäin tärkeä. Ja on oltava tiettyä sääntelyä erityisesti kun otan huomioon Pariisin hyökkäykset, säätely pitää olla suhteellista. Meidän ei pidä olla liian innokkaita eh, puuttumaan näihin rikoksiin siten, että tämä heiluri heilahtaa liian pitkälle toisen ääripäähän. Eli on tärkeää eh, pitää tämä suhteellisena ja katsoa, miten ala kehittyy. Kiitoksia. No. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Sean Jones, joka on Euroopan digitaalisen valuutan ja lohkoketjuteknologian foorumilta. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan. Ensimmäinen kryptovaluutta Bitcoin muutti muuttui, oli suuri muutos kuin internet. Se oli samalla valuutta ja maksujärjestelmä, digitaalinen arvon esittäminen, johon liittyy oma arvonsiirto ja menetelmä, digitaalinen käteisraha, joka on kuin hyödyke. Tähän tarvitaan teknologiaa, josta olette kuulleet, blockchain, lohkoketju, teknologia, joka luo luottamusta muuten alueelle, jolla ei ole luottamusta on yksi ainoa totuus, jota ei voida muuttaa tai vääristellä. Potentiaali on tullut selväksi julkisella yksityisellä sektorilla, joka media, hyvän tekeväisyys, rahoitusala, hallitusten toiminta. Yritykset etsivät keinoja käyttää blockchain-teknologiaa, miten se voi luoda hyötyä, luoda arvoa ja saada aikaan kasvua. Jopa sääntelijät tarkastelevat pääkirjateknologiaa keinona parantaa niidenkin tehokkuutta. Toisin kuin yleensä uskotaan, se, minkä takia tämä teknologia on mahdollista, johtuu avoimuudesta. Pääkirjamerkinnät ovat kaikkien nähtävissä, luottamus siis saavutetaan avoimuuden ja kryptografian yhdistelmän kautta käsitys siitä, että kryptovaluutat ovat nimettömiä, anonyymejä, on pitkälti myyttä. Todellisuus on, että ne ovat pseudoanonyymejä, ei varsinaisesti nimettömiä, mutta näyttävät kuitenkin nimettömiltä. Yleinen väite, että kryptovaluuttoja päässä käytetään rahanpesussa, on todella liioiteltu ja perusteeton väite kyky jäljittää tapahtuneita transaktioita tekee virtuaalivaluutan todella epäsopivaksi rahanpesua ajatellen. Paras arvio globaalista rahanpesusta YK on arvioiden mukaan on noin 1,6 biljoonaa dollaria tai 2,7 prosenttia globaalista BKT 2009. Jos tätä lukua verrataan kryptovaluutan dollariarvoon, joka on noin 7 miljardia dollaria, suurin Bitcoin on 90 prosenttia kaikista kryptovaluutoista ja voidaan analysoida sen lohko- ketju ketjuteknologiaa. Näin voidaan ymmärtää, että kryptovaluutta on alle sadastuhannes osa tai yksi prosentti globaalista rahanpesusta. Europol-tutkimuksen mukaan hiljattain 500 euron setelit edustavat 30 prosenttia yhdestä biljoonasta setelimäärästä kierrossa huolimatta siitä, että tämä ei ole mikään yleinen maksuväline. On aika helppo arvioida, että euro on lähes 90-kertaisesti todennäköisempi keino rahanpesussa kuin virtuaalivaluutat. Kuningaskunta on tutkinut rahanpesua, virtuaalivaluutta sen National Risk Assessment-taho eh, viime lokakuussa totesi, että virtuaalivaluutat ovat kaikkein vähiten tuon rahanpesun Pankit olivat ihan yläpäässä, niin, niin riski oli 14 kertaa suurempi kuin virtuaalivaluutoissa. Tuli siihen tulokseen, että rahanpesukysymys näiden valuuttojen kohdalla on vähän sama kuin monissa muissakin rahoitusvälineissä, kuten eh, sähköisessä rahassa tai käteisessä ja valuutta ei ole se väline, jolla terroristit siirtävät rahaa tällä hetkellä. Kun ajatellaan pääkirjateknologian lisääntymistä, tähän liittyy monenlaisia rahoituspalveluita, vakuushallinnointia, viitetietoja, mikromaksuja, kauppaluottoa, toimitusketjut ja niin edelleen. 14 globaalia pankkia kokosi voimassa hiljattain ja EKP, eh, e Fed, muut keskuspankit pohtivat, miten pääkirjateknologia voitaisiin käyttää hyväksi niiden toiminnassa. Sitten IMF on myös tehnyt tutkimuksen, se julkaisi viime viikolla, ja tultiin siihen tulokseen, että uudet teknologiat saavat aikaan huomattavia muutoksia globaalissa taloudessa mukaan lukien se, miten tavaroita, palveluita, omaisuuseriä vaihdetaan tärkeä kehitys tässä on ollut juuri virtuaalivaluutan syntyminen. Se, siihen liittyy monia mahdollisia hyötyjä, nope, suurempi nopeustehokkuus ja tämä edistää finanssimarkkinoiden demokratisoitumista. Se luo mahdollisia etuja, jotka ylittävät itse virtuaalivaluutan merkityksen. Ja jos lyhyesti kävisin läpi neljä ehdotustani niin vielä. Ekon on käsitelty virtuaalivaluuttoja ja käsitellään niitä, niin kehottaisin sitä ymmärtämään sen, että tämä on edelleenkin pelkkä vasta kokeiluvaiheessa. Pitäisi ymmärtää, että virtuaalivaluutan arvo on vielä vähäinen verrattuna rahan määrään kierrossa. Ja jos seurattaisiin EKPn suosituksia sen toisessa kertomuksessa virtuaalivaluutoista, ettei ole mitään tarvetta muuttaa tai lainata tämmöistä EUn lainsäädäntöpuitteistoa koskemaan virtuaalivaluuttoja. Mutta jos haluaa tehdä kuitenkin lainsäädäntöehdotuksia, sitten pitäisi rajoittaa tällainen toiminta rahan rahanpesutoimintaan ja terroristi, terroristien rahoittamistoiminnan vastustamiseen ja pitäisi seurata annettuja e-, suosituksia eikä säännellä käyttäjiä, jotka ostavat virtuaalivaluutalla palveluita palveluita tai hyödykkeitä. Ja sitten pitäisi rohkaista ja kehittää tämä innovatiivisen mullistavan teknologian kehitystä Euroopan sen digitaaliagendan mukaisesti ja sallia, että luottamuksen internet etenee ja kehittyy ja vaikuttaa myönteisesti Euroopan talouteen ja kansalaisiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun jäsenten kanssa. Ja ensimmäisenä Brian Hayes. Kolme minuuttia kukin, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minulle tämän päivän keskustelu on tervetullut. Ja kiitän siitä, että tämä keskustelu on järjestetty asiantuntijoiden kanssa – Totta kai tässä asiassa on asioita, että tiedetään ja asioita ei tiedetä. Nämä tuntemattomat asiat ovat paljon dramaattisempia kuin ne, jotka tiedetään, mutta toin sanottu, niin kaikkihan me näemme mahdollisuuksia tällä alueella, koska hurjasti on tapahtunut vuoden 2009 jälkeen, jolloin me näemme ensimmäiset digitaaliset rahat. ja olen samaa mieltä ensimmäisen pohjan kanssa, että paljon epäilyksiä huoli on olemassa, mutta tämän jälkeen näitä digitaalisia tai virtuaalirahoja valuuttoja on syntynyt yli 200. Kysymykseni koskittu tähän viimeisen esityksen viimeiseen kohtaan siihen, että ei olisi nykyta, nykyhetkessä tarvetta laajentaa säätelyä EU:ssa. Onko tämä yksimielinen näkemys? Ovatko kaikki asiantuntijat samaa mieltä? Haluan uusi kokeellinen ja teknologia on mullistava. Mutta olen kiinnostunut, valitseeko yksimielistä siitä, kuinka paljon tai vähän säätelyä pitäisi ehdottaa. Ja keskuspankin kommentit kiinnostavat minua erityisesti. Kun minä esitin kysymykseni komissiolle 28. marraskuuta 2012 komissiolta oli, että tässä kontekstissa on ollut tiettyjä keskusteluja ää, lähestyä EP, Euroopan säätelyihin ja direktiiveihin pohjautuen, joilla pyritään säätelemään transaktioita ja pyritään lisäämään markkinoille pääsyä ja vastauksen mukaan keskustelut ovat käynnissä. Kysymykseni on, että onko tässä selkeää vastausta säätelyn tarpeeseen? Kuinka monet jakavat viimeisen puhujan kannan, että tällä alueella ei tarvitse EUn lainsäädäntötoimia. Enkä nyt puhu nytten ilmeisestä alueesta, eli rikollisuudesta. Ja toivottavasti saavani tänään vastauksia. Brian. Uh... Kiitoksia. Sitten ECRstä ei taida olla ketään, eli Peter Jetsek. Thank you, <clears throat> President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ottaa useammankin kysymyksen esille, mutta monet niistä jo katettiin. Mutta yksi kysymys vielä olisi kuitenkin jäljellä. Eli kuinka käsitellään virtuaalivaluutan takavar- takavartioinnin kysymyksissä, jos tulee esille rahanpesutapauksia. Jotkut toimijat ovat sanoneet, että keinot tähän olisi käytössä, mutta kysymys on, että olisiko se käytännönläheistä tai mahdollista edes. Ja tässä tapauksessa kuka sitten olisi lopulta vastuussa näiden takavarikoitujen varojen varastoimisesta ja käytöstä ja mitä sitten näille varoille tapahtuisi. Kiitoksia. Thank you, Miguel Viegas. Kiitos sitten Miguel Viegas. Eh, estou, enfim, a debruçar-me pela primeira vez sobre esta matéria, que é complexa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen tutustunut tähän monimutkaiseen aiheeseen. Ja tietojeni pohjalta tuntuu siltä, että on hyvin paljon epävakautta näissä virtuaalivaluutossa. Eli bitcoinissa muutamassa kuukaudessa sen vaihtosuhde dollariin on heilahdellut hyvinkin voimakkaasti. Ja tällainen epävakaus ei ole sellaista, mitä nyt haluttaisiin. Jos tähdätään kuitenkin vakauteen, joka nyt on perusehto luottamukselle. Eli mitä te voisitte sanoa tästä heilahtelevuudesta ja sitten myöskin sääntelystä? Sanoit, että sääntely ei jollain tavalla sovi yhteen tähän ilmiöön, joka on lähtenyt yhteisöstä, jolla on oma sisäistä kohesiota, mutta samanaikaisesti tarvitaanko sääntelyä ja millä tavalla se sitten ei ole haitallista, koska emme halua, että sääntely sitten heikentää virtuaalivaluuttojen ominaisuuksia. Sääntely epäonnistui täysin, mitä tulee talouden valvontaan, Eli miksi pitäisi nyt uskoa, että kävisi eri tavalla sitten virtuaalivaluuttojen osalta? Kiitoksia sitten. Moli ei taida olla paikalla. Sitten Annemans. Ja, no, thank you, voorzitter. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Myös dollarin euron kohdalla se on tavallaan pantti, koska kulta varasta on päästy eroon. Tämä on tavallaan hypeä ja tämä kuuluu tässä pelätään, että keskuspankit sääntelevät tätä ja niin edelleen. Oletteko te yhtä pessimistinen sen suhteen, että tämä on pelkkää hypetystä vai onko tämä jotakin hiukan enemmän kuitenkin Amerikassa? Yhdessä USAssa tämä on tietynlaista hyödykekauppaa. Olen lukenut, että voi jopa veroja pitäisi tästä kantaa, oletko samaa mieltä? Ja lisäksi viimeinen kysymys, laiton transaktioturvallisuusriskit. Eikö se kaikki nuladu sen takia, että tähän liittyy aina tietty koodi, jotta, joka tukee näitä valuuttoja, ja tämä koodi täytyy tietää ennen kuin voi jäljittää transaktioita. Thank you. Uh, Kiitoksia. Ennen menettely ilman puhelista ensin seuraavaksi ehkä esittelijä ennen vieraitamme. Eli onko kysymyksiä tai kommentteja? Ole hyvä. Mm, eh. Kiitos. Paljon hyviä kysymyksiä on esitetty keskittyisin perustavampaan kysymykseen. Pahimmiltamme kohtaamme tässä teknologiaa, joka saavutukset voivat olla eksponentiaalisia, eli yhtäkkiä teknologiasta tulee todella iso sovelluksessa. Tämä filosofisesti kysymys on, miten voimme säädellä tai seurata näitä teknologioita ennen kuin niistä tulee niin isoja, että niillä on systeemisiä vaikutuksia, emmekä halua näitä sitä kehitystä estää. Havainnollistan tätä. Ei ollut kauan aikaa siitä, kun kännykkäviestinnän hallitseva muoto oli tekstiviestit. Ja yhtäkkiä erittäin nopeasti WhatsApp tuli käyttöön. Ehkäpä Tekstaus ei kovin tärkeä alue, mutta kun WhatsApp tuli käyttöön, niin ihmiset ymmärsivät, että tässä on vakavia turvallisuusongelmia. Sitten vaan sanotaan, että ne täytyy ratkaista ja ei siinä mitään. Mutta ajatellaan, että meillä on samanlainen ongelma hajautetussa itseohjaavassa virtuaalirahajärjestelmässä. Sillä kun siirto, transaktio on toteutunut, se on peruuttamaton, se on osa teknologiaa ajatella, että on joku virhe ja yhtäkkiä tulee laittomia transaktioita. Ja ei olisi pitänyt tapahtua niin, mutta mitään hallinta ei ole. Ei mitään rakennetta, joka auttaisi ongelman käsittelyä helposti ja korjata softaa. Ihmiset käyttävät uskomattomasti aikaa protokolla muuttaakseen niin, että he voivat toteuttaa enemmän kuin seitsemän transaktiota se, sekunnissa. Ja tämä jo lähes, on lähes itse, tämän mekanismin rajoilla. Ajatellaan, että jotain menee isosti pieleen. Meidän täytyy ainakin seurata tätä teknologiaa, että voimme nähdä ongelmien tulevan. Mitä voimme pitää huolta, jos me ollaan haitatussa järjestelmissä ää, sovelluksia, miten me voimme tällaisen B-suunnitelman luoda – varajärjestelmiä niin, että voidaan toteuttaa ongelmatapauksissa jotain muuta. Minä pyrin paremmin ymmärtämään, miten me tämän ison haasteen vastaamaan. Emme ehkä puhu klassisesta säätelystä tässä yhteydessä. Thank you. Kiitoksia. Niin ihan lyhyesti. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Eli tämä murrosteknologia, se oli haaste ainoastaan rahoitusmarkkinoiden kyvylle hyödyntää tämän lohkoketjun teknologiaa, vaan myöskin pitää vauhdittaa sääntelyn luomista, joka olisi johdonmukaista. Pari kuukautta sitten sain Dragilta vastauksen kysymykseen, joka liittyi bitcoiniin Meillä oli tiettyjä asioita siihen liittyen, tästä keskusteltiin Kreikassa. Hän vastasi, että virtuaalivaluutta ei ole rahaa, se oli varsinainen valuutta, vaan sitä asiaa nyt seurataan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä julkistettiin Financial Times-lehdessä samana päivänä kuin tuomioistuin julkisti päätöksensä, jossa todettiin, että päätös, joka liittyi ALV-poikkeuksiin transaktioiden osalta, jotka on toteutettu virtuaalivaluutalla. Eli tässä oli tämmöinen suuri ristiriita. Ja tämä osoitti, että me emme nyt noudata ALV-direktiiviä rahoituspalveluiden osalta. Eli ehkä meidän täytyy muuttaa sitä ja ottaa mukaan ei pelkästään lailliset maksuvälineet, vaan myöskin virtuaalivaluutat. Eli haluaisin kysyä, onko teillä ajatuksia sen tästä? Eli mielenkiintoista on se, että tämä ei liity valuuttaan. Eli millä tavalla me voimme minimoida vaaran siitä, että markkinat saavat määritellä virtuaalivaluutan arvon, koska se ei ole kytköksissä mihinkään valuuttaan, jota me valvoisimme, ja millä tavalla se voidaan toteuttaa, miten sitä voidaan säännellä ilman, että sen käyttö estetään. Eli se menet, ettei se menetä vahvuuttaan. Onko teillä mitään ajatuksia tämän suhteen? Ei, uh, no. no niin, ja sitten vastauksia. Ja pyytäisin, että kukin teistä käyttää kaksi minuuttia. Mennään vaikka samassa järjestyksessä. Eli Sales ensin. Um, thank you. Kiitoksia. No, tässä tuli paljon kiinnostavia kommentteja ja kysymyksiä. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla myöskin näitä alan edustajia ennen kuin otetaan nämä loppupuheenvuorot, mutta käydään nyt tässä järjestyksessä. No, parhaat kysymykset tulivat Van Weisekarilta. Yksi suurista haasteista ei ole se, että kuinka nopeasti ja kuinka säännellään, vaan että kuinka valvotaan näitä nopeasti muuttuvia malleja teknologioita. Sääntelyssä voidaan olla liian, toimia liian aikaisin tai liian myöhään, ja teknologian osalta meillä on tässä sellainen tilanne, että voimme helposti hukata tämän kohteen, kohteemme. Eli jos ajatellaan Euroopan komission näkökulmaa pyrimme ymmärtämään paremmin nyt, mitä tapahtuu ja valvomaan. Ja yleensä sanomme, että äh, säännöstelijöinä olemme ikään kuin tällaisia vapaa-ajattelijoita, joten aivan kuten kollega Sabri tässä sanoi, meidän pitää olla varovaisia, erityisesti näissä laittomissa toimissa, rahapesussa ja veronkierrossa ja niin edelleen. Eli pohdimme että voisimme ehkä liikkua nopeamminkin. Kaksi vuotta sitten tästä keskusteltiin PSD2 yhteydessä, mutta päätettiin, että sääntelyä ei oteta mukaan virtuaalivaluuttoja. Ja tästä keskustellaan tietysti myöskin Pariisin hyökkäysten yhteydessä. Mutta pitäisikö rahoitustuotteita säännellä enemmän? No, meillä ei ole mitään kiirettä me haluamme ensinnäkin varmistua siitä, että kohdennamme oikein ja oikea-aikaisesti kaikki toimet. Ja siksi tällaisia keskusteluja on erittäin tärkeää käydä. Olen, olenkin oppinut tässä paljon muilta puhujilta. Kiitoksia. Thank you. Kiitos, että Sean Ennis. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mm, ihan muutama pieni kommentti, koska on niin vaikea ennakoida, ennustaa tulevia tapahtumia, joita tapahtuisi, jos sääntelyä ei ole, mutta voin helpostikin kuvitella, että viiden vuoden kuluttua näiden markkinoiden rakenne on sellainen, jota ei voida mitenkään ennakoida tässä vaiheessa. Ja jos me alkaisimme säännellä perustuen nykytilanteeseen. Ehkä emme ymmärräkään, miten tulevaisuustilanne kehittyy ja estämme jopa kehityksen kesken kaiken. Ja tämä saattaisi olla varsin myönteistä kuitenkin, joten olen aika maltillinen sen suhteen, mitä hyötyä sääntelystä olisi. Näyttää kuitenkin siltä, että tai hiljattain keskustelimme mullistavista teknologioista rahoitusmarkkinoilla OECDssä lokakuussa viime vuonna. Meillä oli erittäin kiinnostavia keskusteluita ja tarkastelimme yhtä toistakin aluetta mullistaviin teknologian nimittäin vertaislainananto, peer-to-peer-lainananto ja yhdistynyt kuningaskunta on kehittänyt erityisen mm, puitteiston tällaisen lainanannolle, joka tukee uutta teknologiaa ja sääntelyvaatimukset ovat hiukan alhaisempia. Ja tässä otetaan myös huomioon se seikka, että ei luoda rahaa vertaislainan yhteistyötä. Tämä on erittäin tärkeä lainsäätelyä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos tarkastelee, miten tämä vertaislainananto on kasvanut Euroopassa, UK on niin kaukana johdossa verrattuna muihin maihin, että uskon, että tästä voitaisiin ehkä jotakin oppia muualla. Ja yksi asia, mitä Briteissä on tehty, on säännellä sellaisella tavalla, että uusi teknologia voi toimia ja kohdellaan vertaislainantoa vähän kuin muunkin tyyppistä rahan äh, välittämistoimintaa, mitä tulee vaikka verotukseen tai henkilökohtaisiin säästöihin. Kiitos. Primavera de Filippi. Kiitos, tämän Primavera de Filippi. Mm, Kiitos. Kolme kohtaa. Ensiksi on tärkeää säädellä tämä teknologiaa, mutta sitä täytyy tehdä oikein painetaan, että pitää kiinnittää huomiota siihen, että kun yhtä teknologian sovellusta äh, säätelee esimerkiksi bitcoinia tai virtuaalinen rahaa, sillä voi olla vaikutuksia lahkoketjuteknologiaan. Ja se täytyy ottaa huomioon bitcoinin säätelyssä. Kaikkia uusia äh, lahkoketjuja ei pidä säädellä on tällaisia tokeneita – jossa nämä tokenit eivät liity mitenkään virtuaalirahaan tai turvallisuuteen, vaan esimerkiksi jonkinlainen token, jonkinlainen rahakekolikko, jota käytetään palvelun käyttämiseksi. Meidän täytyy ymmärtää, mikä on virtuaalirahan vaikutus lohkoketju teknologian soveltamiseen yleisemmin. Toiseksi on vähän vaarallista laajentaa nykysäätelyä lohkoketjupohjaisiin operaattoreihin soveltamatta säätelyä uuteen teknologiaan. Tässä on kaksi tärkeää näkökohtaa. Ensinnäkin yksityisyys, perinteisten rahanpesu, vastaisten toimien soveltaminen teknologian, joka on seurattava ja jäljitettävä, kuten lohkoketju. Saattaa lisätä paljon yksityiseen liittyviä ongelmia, jotka eivät ole olemassa pelkässä järjestelmässä. Ja sitten tämä äh, varojen monikäyttöisyys, siis fungibility, säätely. Jos ajatellaan, että joku tra- siirto syntyy rikollisesta toiminnasta, sen säätely voi vähentää virtuaalirahan monikäyttöisyyttä, fungibilityä. Ja teknologia täytyy siis säädellä, mutta mutta myös ymmärtää, miten teknologiaa voidaan käyttää täydentämässä ta- säätelyä, niin että voidaan saavuttaa samoja säätelytavoitteita, mitä lailta nytkin edellytetään. Meillä on kolme esimerkkiä. Politiikan mandaatin suhteen, meillä on kysymys turvallisuudesta, kuluttajasuojasta ja vastuullisuudesta ja rahoituksen seurattavuudesta. Kolme politiikkamandaattia, niitä voidaan vahventaa lohkoketjuteknologian avulla teknologia voi toimia keinona saavuttaa noita säätelytavoitteita. Voin antaa pari esimerkkiä, erityisesti tämä hallint, äh, eskrautilien monen allekirjoittajan periaate, jossa tra- siirto voidaan teknisesti äh, varmistaa sitten on tämä maksukykyisyyden varmistaminen, jolla voidaan taata, että toimija voi julkista, mitä varoja ja mitä vastattavaa niillä on, paljastamatta kuluttajan tasetta. Ja sitten avaimettomat lompakot, joilla eritetään tarjottu palvelu ja se, kenenkä hallussa lompakon avaimet ovat. Ja sitten uusi lohkoketjuanalytiikka, joka mahdollistaa, ja sillä voidaan taata tietty määrä rahanpesuun valvontaa. Kaikissa näissä tapauksissa teknologiasta tulee ystävä vihollisen sijasta, ja säätelyssä pitäisi ottaa huomioon, miten teknologiaa voidaan käyttää säätelytavoitteiden toteuttamiseen. Ja sitten pitää ymmärtää, että jos teknologialla on jotkut rajansa, säätely pitää astua kuvioihin. Säätely lähestymistavassa on tärkeää maksaa monenlaisia säätelykeinoja ja antaa markkinoille vähän aikaa, ja toimijoille vähän aikaa kokeilla ja selvittää, miten he voivat käyttää teknologiaa, jotta säätelytavoitteet tyytyvät, voidaan työttää. Jos ne eivät siinä onnistu, niin sitten pitää siirtyä toiselle tasolle. Ja se on perinteiset itse säätelykeinot, esimerkiksi pankkialan säätelykeinot, ja sen jälkeen siirtyä teknologian suoraan säätelyyn. Jeremy Miller. Kiitos Jeremy Miller. I think it's... Ensinnäkin kaikkien täytyy nyt ymmärtää, että Bitcoin tällä hetkellä ei ole oikeastaan mikään globaalisti jaettu verkosto, vaan siinä on mukana 20 suurta yritystä. Siellä on mukana nämä vaihdot ja muut ja valtaosa transaktioista bitcoinin osalta tapahtuu näiden tahojen kautta, eikä mitenkään vertaisten välillä. Bitcoinista on tullut institutionalisoitu, ja instituutiot, jotka vetävät tätä verkostoa, ovat suurimpia toimijoita näillä aloilla. Valtaosa kuluttajatuotteista tässä Bitcoin-verkostossa luodaan näissä yrityksissä, ja on hyvin vähän mitään bitcoin, bitcoinista bitcoinien transaktioita, vaan ne tapahtuvat näillä foorumeilla pääasiassa. Ja sitten toinen asia. En ymmärrä, mitä bitcoinin sääntely tarkoittaisi. Mielestäni on, tämä on laitonta. Kyse ei ole sääntelystä, se on jo laitonta. En voi antaa terroristeille esimerkiksi rahoitusta, en saa ostaa huumeita. Mutta miten saadaan kiinni ihmisiä, jotka sitten tekevät niin? Ja tärkein liittolainen tässä ovat nämä yritykset. Eli yritän nyt käydä nopeasti läpi näitä kysymyksiä. Eli bitcoinin hallinnointi, eli nämä transaktiot. Tämä ongelma oikeastaan ratkaistiin viikonloppuna 10 päivää sitten, kun nämä 15-20 yritystä kokoontuivat ja sanoivat, tämä täytyy nyt loppua tätä ei voida tehdä demokraattisesti, vaan tämä muutos täytyy nyt tehdä, ja se tehtiin ja 96 tunnissa. Eli ongelma on nyt ratkaistu. Sitten takavarikkointeja on jo tapahtunut, ja sitten näitä Silk Roadilta takavarikoituja bitcointeja huutokaupattiin. Eli tämä nyt ei ole mitenkään hankalaa. Siihen vaaditaan se, että näiden nämä koodit takavarikoidaan, jotta saa bitcoinit käyttöönsä. Ja sitten tämä heilähtelevaisuus vuonna 2015, jos katsotaan hintoja, niin me ovat nyt paljon vähäisempiä, mutta meillä on nyt myöskin näitä johdannaistuotteita, eli erilaisia sopimuksia, joilla säädellään tätä heilahtelevaisuutta, tai sitten näitä fyysisiä optioita. Ja sitten ne kytkökset valuuttaan. No se tapahtuu samalla tavalla kuin euron kytköksessä dollariin, eli vaihtojen pohjalta. Eli millä tavalla tätä valvotaan? Ja mielestäni vastaus on se, että pitää ymmärtää tärkeät osat tästä verkostosta ja luoda suhteita tärkeimpiin toimijoihin verkostossa. Kyse on noin paristakymmenestä yrityksestä maailmassa ja niiden avulla tämä voidaan tehdä. Ja kaiken kaikkiaan nämä tahot jo nyt katsovat olevansa säänneltyjä. Ne tekevät jo asioita, siellä on esimerkiksi säänneltyä pääomaa, ne ovat rekisteröityneet suurilta osin. Eli jos yrityksen toimintaa säännellään, niin en tiedä, mitä tarkoittaa se, että säännellään teknologiaa. Thank you. Kiitoksia. Sitten Fär Sabri. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. No, jos voin ryhmitellä hieman näitä sääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Eli pitäisikö EU-lainsäädäntöä laajentaa? No, tässä esitettiin kysymys, että kun säännellään, niin säännelläänkö tämän tuotteen ikään kuin omaisuuksia ja sitten joten, jollakin tavalla se tuhotaan tai siitä tehdään vähemmän tehokasta tai vähemmän käytettävää? Tämä on erittäin tärkeä kysymys puhun nyt tästä. Eli kyseessähän on hajautettu valuutta, mutta kuitenkin tämä rahoitussääntelypuitteisto on keskitetty. Eli pyritään ikään kuin luomaan tällainen keskus. Ja kuitenkin meillä on nyt tässä kyseessä tällainen hajautettu valuutta. Ja ratkaisu tähän kysymykseen löytyy siitä, että teollisuuden ajan toimijat tulevat yhteen keskustelemaan ja löytävät jonkunlaisen vastauksen. Ja sitten toisaalta pitää nojautua teknologiaan. Tässä on mainittukin se, että teknologia pystyy antamaan jonkinlaisia takeita, joita ei olisi olemassa muun tyyppisissä keskusjohtoisissa rakenteissa. Eli tähän liittyy nämä molemmat puolet. Ja jotta tähän päästäisiin, niin alan pitää kypsyä. Eli jos käytämme tällaista harkevaraista sääntelymenettelyä bitcoiniin, niin todennäköisesti sitä voitaisiin toteuttaa vain hyvin mm, puutteellisesti. Eli se ei olisi tehokasta ja myöskään ala ei pääsisi kasvamaan näin. Ja sitten keskittyisin äh, rahanpesun vastaiseen toimintaan, eli rahanpesun torjuntaan. Tähän liittyy tiettyjä asioita, jotka ovat ongelmallisia. Jos ajatellaan, että meidän pitää saada tietää transaktion alkuperä, tätä on vaikea saada toteutettuja, koska tähän tarvitaan jonkunlainen ikään kuin lupa. Ja pitää erityisesti keskittyä näihin vaihtotoimiin, kun fiat-valuuttaa käydään virtuaalivaluutan kanssa yhteydessä, samassa yhteydessä. Ja tässä on vaarana se, että luodaan enemmän ongelmia kuin saadaan aikaisesti ratkaisua. Kiitoksia. Kiitos, Sean Jones. Näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Aika Nopeasti käyn läpi näitä kohtia, joita ei ole vielä käsitelty ja korostaisin, että on vähän samalla linjalla kuin Filippi ja Jones sanoivat. Mitä tulee herra Heisin kysymyksiin, 200 muotoa erilaista virtuaalivaluuttaa, ehkä niitä on jopa 600 tällä hetkellä, suurin osa niistä on relevantteja, parilla on erityisiä tarkoitusperiä, jotka eivät ehkä olekaan osoittaudu niin hyödyllisiksi, mutta kaikki nämä valuutat kuitenkin ovat yrittäneet parannusta eri kysymyksissä verrattuna alkuperäisen bitcoin-käsitteeseen. Onko bitcoin sitten se, joka tästä selviytyy ja jää henkiin, vai tuleeko tyttäriä tai muunlaisia bitcoineja tai jotakin ihan uutta, aika tulee kertomaan vasta. Sitten volatiliteettikysymys on mielestäni varsin yksinkertainen. Siihen liittyy ajatus, siitä, mitä tapahtuu internetissä 90-luvulla. Tämä on hieno uusi, uusi uljas maailma, joka voi todella arvokasta jossain vaiheessa, mutta sitten siihen liittyy paljon keinottelua, spekulaatiota. Kuten sanoin puheenvuorossani, kyseessä on teknologia, joka on vasta alkuvaiheessa, kokeiluvaiheessa ja aikanaan volatiliteetti ja spekulaatio, joka tätä kaikkea vie eteenpäin, tulee vähenemään. Sitten onko sääntely välttämätöntä vai haitallista? Voin vain sanoa, että se ei, ei välttämättä nyt pitäisi tehdä ei ainakaan äh, pitäisi ylittää tätä kysymystä, joka liittyy rahanpesun vastaiseen toimintaan ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Jos näin tapahtuu pian, siis alkaen pian säännellä, niin silloin se voi olla kyllä on haitallista minun mielestäni sääntely sitten, kun se tulee ja jos tulee, se pitäisi keskittyä välikäsiin, näihin yhteysväylöihin fiat-valuutan ja virtuaalivaluuttojen välillä. Ja jos tästä verotetaan, niin rahahan ei veroteta, vaan tuloja, voittoja verotetaan ja tilanne ei ole tässä mitenkään erilainen kuin käteistaloudessakin haasteita. Tietenkin tähän liittyy niin kuin haasteita on käteistaloudenkin puolella. Sitten herra von Weissäkerin järjestelmäriskikysymykseen. Tuleeko tästä su- liian suuri riski? On varsin vaikea säännellä, säännellä tulevaisuuden varalta. Jos näin yrittää tehdä, niin silloin jotenkin pitää kiertää vain tämä sääntely. Ikävä kyllä tältä kannalta katsottuna meidän täytyy toimia, toimia jälkikädessä siksi kannattaa olla vikkelä ja näissä asioissa. Sitten vielä lopuksi yksi asia. Ähm, Mittakaava kysymys tähän viittasitte myös, tai skaaloittaminen. Bitcoinit äh, oli 1,7 sekuntia hiljattain. Blok- lohkoketjut voivat päästä, päästä paljon nopeampiin suurempiin nopeuksiin. Tietyissä kysymyksissä todennäköisesti voi olla erilaisia lohkoketjuja käytössä, jotka vastaavat odotuksiamme ja käsityksiämme virtuaalivaltuusta tai sitten eivät. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Jaakob vielä loppupuheenvuoro ja johtopäätökset tästä kuulemisesta. Mielelläni kuulemisen arvo on siinä, että saamme paremman näkymän asiasta. Ja ensimmäinen viesti on, että olisi virhe valiokunta-aloitteisessa mietinnössä keskittyä vain yhteen alueeseen, esimerkiksi bitcoinin ja sen sukulaisiin. Se on tärkeä viesti. Toinen viesti on, että tulee olemaan aika haastavaa. Yhtäältä olla avamielinen ei estää uutta teknologiaa. Ja toisaalta olla myöskin soitamatta tätä varovaisuusperiaatetta, joka on suosittu ympäristöalueella. Säätelit sitä, että jos jos ollaan varmoja, haluan välttää katastrofin, pitää säädellä. Ehkä ei pidä puhua tällaisesta säätelystä, mutta ainakin tällaisesta seurannasta. Oloni olisi rauhallisempi, jos olisimme tilanteessa, jossa lohkoketjujen mahdollisesti eksponentiaalinen käyttö olisi sellaista, että säätelijät ymmärtäisivät bisnesmallit – ja ymmärtäisivät ne ennen niin kuin tästä tulee paljon laajemmin käytettyä. Sillä jos bisnesmallia ymmärrä, aina on jotain hämärää. Ehkäpä kyseessä on aikaa vielä pontsi pyramidihuijaus tai mitä lienee. Sellaisia me emme halua huomata liian myöhään. Ja nopeatkin reaktiot voivat olla myöhässä. Täytyy ajatella tarkkaan, mitä tällainen varovaisuusperiaatteeseen perustuva seuranta olisi. Tämä on varmasti mietinnön yksi haaste. Varmaan paljon muutakin mietittävää. Ja odotan kirjallisia kommentteja kommenttejanne kovasti. Kiitoksia. Tämä nyt oli tärkeä ja kiintoisa kuuleminen. Ja tämä osoitti selvästi, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Olemme oppineet paljon, ymmärtäneet asioita henkilökohtaisesti. Uskon, että meillä on vielä paljon pohdittavaa. Yhtiöltä olen vähän rahoittunut siitä, mitä on puhuttu tästä avoimuudesta, mutta toisaalta vielä en ole saanut kysymyksiä peruskysymyksiin, jotka saattavat aiheuttaa huolta. Eli mikä on tämän keskitetyn valuutan käsite? Asiassa pitää vielä tehdä työtä, louhintatyötäkään kuin sen tukena ei ole mikään valtio tai demokraattinen valuutta. Eli tässä on puhuttu tästä teknologiasta ja lohkoketjusta, mutta tärkeä elementti, joka saattaa olla huolestuttava, on asia, jota pitää vielä työstää, jotta voimme paremmin tätä ymmärtää. Mutta tämä nyt oli tärkeä ensimmäinen askel, eli Kiitoksia kaikille puhujille. 16. maaliskuuta meillä on sitten käsittely. 22. päivä maaliskuuta on määräaika tarkistusjättämiselle. Ja varmaan tämä sitten 19. huhtikuuta on äänestyksessä. Ja sitten toukokuussa täysistunnossa. Eli tämän aika tiivis aikataulu. Eli kiitoksia kaikille ja nyt sitten odottelemme tätä mietintöluonnosta. Kiitos. Ja colleagues, please. No niin, kollegat. Käykää paikoillenne. Ja toivotan tervetulleeksi Georgiadesin, joka on Kyproksen valtionvarainministeri. Käymme hänen kanssaan taloudellista vuoropuhelua. Puhumme six-pack ja two-pack sääntelystä, asetuksista. Kyproshan on nyt pääsemässä irti makrotaloudellisesta ohjelmasta, eli nyt meidän on mielenkiintoista nyt ymmärtää, mitä on opittu kriisistä ja millaisia sopeutuksia on tehty, miten Kyproksen ala voidaan sitten vahvistaa, jotta saadaan aikaan kestävää kasvua. Kuten tiedätte, Kypros on ollut mukana tässä talousavustusohjelmassa ja rahoituspaketti on 9 miljardia plus 7 miljardia ja tarkastelu viimeksi tapahtui marraskuussa viime vuonna. Ja yleisarvio IMFssä komissiossa ja EKPssä oli myönteinen. Taloudellista kasvakin on tapahtunut 2015 ja edistystä myöskin pankkijärjestelmässä ja rakenneuudistuksissa. Ja painopistealueena on se, että on laadukkaita lainoja ja tietysti täytyy varmistaa myöskin valtion kestävä talous, jotta elpyminen ja kasvu vahvistuisi. Eli tässä ovat puitteet ja nyt sitten on mielenkiintoista kuulla, mitä ministerillä on sanottavana tästä tilanteesta ja Kyproksen talouden tulevaisuuden näkymistä ja tämän apuohjelman päättymisestä. Eli ministeri Georgiadis saa puheenvuoron ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua. Eli ministeri, olkaa hyvä. Chairman, the uh, members of the committee. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän valiokunta. Okay. Kiitos mahdollisuudesta käydä vuoropuhelua Kyproksen talouden tilanteesta ja varmasti muistatte, kuten puheenjohtaja maininnut, että Kypros kohtaa siihen ennalta näkemättömän kriisin pari vuotta sitten – ja sen piti sen jälkeen pyytää kansainväliseltä äh, vakausmekanismilta äh, apua ja Euroopan kansalta ja minun pitäisi erityisesti kiittää teitä tuesta kolmen vaikean vuoden aikana. Mutta johdatana puhuisin vähän kaukaisemmista asioista – muistuttaakseni teitä, että Kypros liittyi 2004 EU:hun ja euroalueeseen pari vuotta myöhemmin ongelmitta. Ja kasvava oli vakuuttava, työttömyys vähäinen. Voisi kysyä, mikä meni niin pahasti pieleen. Miten kävi niin, että niin dynaamiselta vaikuttava talous joutui niin suuriin vaikeuksiin niin nopeasti liittymisen jälkeen. Minusta se oli välinpitämättömyys, välinpitämättömyys ja tunne, että me voisimme välttää poliittisesti vaikeita, mutta välttämättömiä päätöksiä, uudistuspäätöksiä. Ja näin talous sitten joutui raiteeltaan ja epätasapanon jälkeen. Meillä esimerkiksi luotonanto kasvoi hallitsemattomasti vuosien ajan. Yksityinen velka kasvoi voimakkaasti. Meillä oli tällainen kiinteistöjen, kiinteistökupla ja se sitten popsahti niin kuin kaikki tällaiset kuplat menivät rikki ja sitten se iski pankkien taseisiin. Niin. Toisekseen oli tämän irratanialisen innon aika Schilleria siteraten. Ja julkiset menot, palkkakulut ja hyvinvointimenot olivat suuria. Ja kun talolla hyvin, julkisen sektorin tulovirta oli riittävä, mutta kun talouden äh, sitä lähti ilmat pois, niin julkisen sektorin tulot tipahtivat, mutta menot eivät, koska se vaatii hankalia päätöksiä. Tämä johti vajeisiin, jotka olivat vuosia 5-6 prosenttia vuositasolla. Eli kysymys oli sekä julkisen sektorin taseista että taas taas ei sitä, mutta erityisesti ongelmana oli, että ongelmien ei tartuttu ja talous sitten joutui polvilleen. Mutta oli tehty myös poliittisia päätöksiä EU-tasolla, jotka olivat isoin isku pankkijärjestelmällemme. Se vastasi 25 prosenttia BKTstä. Se oli Kreikan valtionvelan hiustenleikkuu. En kriti- sai päätöstä sinänsä, mutta Kreikan julkisen se velan uudelleen rakentamisesta, siinä olisi pitänyt olla Kyprokseen liittyvä osuus tai paketti. Ja se olisi välttänyt meitä siitä, että me otimme 2013 pankkien taas julkisen sektorin vastuulle eli tällaisen bail-inin. Mutta tämä oli tämä täydellinen myrsky. Julkisen sektorin kassa ammatti tyhjyyttään. Meillä oli käteisreservejä kuukauden. Pankkisektori oli romahtamaisella. Reaalitalous oli, oli taantumassa. itse asiassa ensimmäinen ta, taantumaan kierros alkoi 2009. ja ja me menettäneet pääsimme kansainväliselle markkinoille. Meillä ei ollut tukiohjelmaa. Tilanne oli huono. Hallintamme joutui juuri kriisin huipulla tästä tilanteeseen. Me nopeasti päätimme, että tuemme ohjelmaa Euroopan vakausmekanismin ja kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ja sitten kärtiin hihat. Kolmen vuoden jälkeen voin kertoa teille, että tilanne on paljon parempi. Olemme vakauttaneet julkisen sektorin rahoituksen. Pankkisektori on vaki, vakaantunut. Me pääsemme markkinoille ja, ja ta, talous ei ole enää lamassa. Meillä on kasvuaste plussan puolella. Painotetaan, että tämä on pääasiassa kansalaistemme uhrausten tulosta. Se on sitä vastausta tavasta, jolla he reagoivat kriisiin. Esimerkiksi ei ollut lähes päivääkään lakkoja, AY-toimintaa noina vaikeina aikoina. Ja talomme tuotantosektorit olivat selvitysmiskykyisiä sieltä johtuu myöskin päättävästä talouspolitiikasta, uudistamista ja vakauttamista, josta oli sopiuduttu. Ja me olemme toteuttaneet sitä pitkälti. Ponnistelun ensimmäinen pilari liittyy tietysti pankkeihin. Päätävänä palauttaa vakaus ja luottamus pankkisektoriin sen jälkeen, kun talletukset oli otettu valtion haltuun. Ja sen jälkeen pankkisektori on kokonaan uudistettu. Se on paljon pienempi, pienempi mutta paljon terveempi pankkisektori. Kyproksen pankit toimivat uudet omistajat, uudet johtajat, uutta pääomaa pitkälti ulkomaisilta investoilta Ja valvonta on tiukempaa ja luotettavampaa pääoma, liikkeiden säätely. Sen jälkeen, kun tämä bail-in loppui ja kun pank- ihmiset pyrkivät nostamaan, ää, nostamaan talletuksensa, niin tämän jälkeen talletusmäärä ei ole kasvanut. Meillä on vielä hoitamattomia lainoja, mutta uskon, että niiden suhteen tilanne on hallussa. Toinen pilari oli julkisen talouden vakauttaminen, vaan ne pitää tätä säästöpolitiikan austeriteettia, pitää tätä kasvu säästöpolitiikan dilemmana. Minun mielestäni tätä, tätä dilemmaa ei voi väistää. Minusta se on väärä. Minusta verojen korottaminen on pahinta säästöpolitiikkaa, koska kohdistuu kotitalouksiin ja yrityksiin ja tekemään talous, joka pyrkii säilyttämään menot tasansa, tuli mitä tuli. Verran korottaminen laman aikana vain pahentaa tilannetta. Se oli lääkettä, jota kokeiltiin ja testattiin Kyproksilla ja 2013, eikä se onnistu. Budjetin tasapainottaminen ää, ja veronkorotusten välttäminen ei ole mitään säästöpolitiikkaa. Se on ihan tervettä jälkeä. Ei se ole helppoa, mutta sitä me teemme. Tässä painottamme budjettia kertaalla vuoden aikana. 2013 budjettivaje pyöri siinä 5-6 prosentin tasolla. 2014 se tipahti 0,2 prosenttiin ja se on pikkasen nollan alle sen jälkeen. Me me, tässä vaka, julkisen sektorin vakautumistavoitteet saavutimme nopeasti, aikataulua nopeammin. Our policy mix. <laughs> Troikka ei koskaan määrännyt meille tavoitteita. Me teemme tämä korottamatta veroja. And consolidate. Ja pyrimme vakauttamaan menot pyrimme auttamaan reaalitaloutta elpymään. Tämä lähestymistavan aito tulos oli se, että vakauden ja yhdessä pankkien uudelleen pääomittamisen kanssa yksityisen sektorin luottamus palasi ja luottamus recovery on taloudellisen elpymisen tärkein tekijä aina. Kun kulutus parani, koheni talous vakaantui ja se uskoo, että julkisen sektorin vakaantuminen johtaa syvempään lamaan. Sen sijaan me näemme, että reaalitalous elpyi paljon nopeammin kuin ja odotamme, että kasvu on puolitoista prosenttia vuonna 2020, mikä ei ole mitenkään mahtavaa, mutta se on hyvää suhteessa siihen, missä oltiin kolme vuotta sitten. Puheenjohtajavaliokunnan jäsenet, talouden vakentaminen, markkinoille pääsyn helpottaminen ja positiivinen kasvuaste olivat talouspolitiikan avaintavoitteita. Ja nyt me olemme ajoissa Saa määräaikaan mennessä, maaliskuun mennessä vieneet loppuun vakauttamismekanismin ja IMFn ohjelmat. Emme ole käyttäneet kaikkia ohjelmavaroja. Jätämme käyttämättä 2 miljardia 9 miljardista myönnetystä ESM-varoista. Emmekä me tarvitse ehdollistettuja luottoja. Tästä pääsemme eteenpäin, mutta painottaisin ja lopettaisin sanoen, että että tämä ei kaikki ole ohi, mutta Kypros on, sillä on merkittävä kestävyys, kestävyyttä, kilpailukykyä, mutta tiedämme paremmin paremminkin. Kyproksella ja jossa e laajemminkin tarvitaan kestävää kasvua yli pitkän aikavälin. Ja täytyy ponnistella kilpailukykyisempää sopeutuvia talouksia, rakenteellisia uudistuksia ja poistetaan epätasapainoja ja jäykkyyksiä talouksista. Eli ihan lopuksi sanon vielä, että en nyt esittele tässä minkäänlaista ruusuista kuvaa, mutta esitän kuitenkin tarinan talouden elpymisestä joka on optimistinen. Olemme päässeet eteenpäin hyvin pitkän tien olemme kulkeneet ja meillä on nyt toinen mahdollisuus käsissämme ja olemme päättäväisiä ja pyrimme äh, saamaan siitä kaiken parhaan irti. Eli edistän edelleenkin tarvittavia uudistuksia, muutoksia ja olemme kurinalaisia, vaikka olemme ohjelman ulkopuolellakin ja pyrimme luomaan ystävällisemmän liiketoimintaympäristön. Niin voitte pitää Kyprosta luotettavana ja lojaalina jäsenenä Euroopan unionissa euroalueella, emmekä kuulu enää tänne ongelmaluetteloon, vaan olemme vapa- valmiita vaikuttamaan ja kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteitamme. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia Angel Kieres. tästä kiinnostavasta alustuksesta ja ensin kansan puolesta Kritsas saa puheenvuoron. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν αισθάνομαι την Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Gergiadisia tästä hyvästä työstä, jota hän ja Kyproksen hallitus on tehnyt, ja myöskin siitä, mitä Kyproksen talous on saanut aikaan. Me pidämme toisiamme veljinä, Kypros ja Kreikka. No. Ja on huolestuttavaa, että Kypros on lähdössä tästä ohjelmasta ja me jäämme sitten yksin kolmanteen ohjelmaan ainakin elokuun 2018 asti. Pari kysymystä, jotka liittyvät pankkisektoriin ja sen näkymiin. Nyt kun tilanne on parantunut Kyproksen pankeissa, niin tuleeko tämä jatkumaan? Ja mitä sitten tapahtuu näille hallitsemattomille lainoille. Sanoitte, että tilanne on hallinnassa, mutta haluaisimme kuulla hiukan enemmän tietoja tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Jotkut pankit Portugalissa ja Italiassa ovat nyt pulassa, samoin Kreikassa. Ja tämä etelä-eurooppalainen ongelmatilanne. Katsotteko, että se voi vaikuttaa myöskin Kyproksen pankkijärjestelmään vai voivatko Venäjän talouden ongelmat vaikuttaa teihin? Ja sitten, mitä tapahtuu näille Kyproksen pankkien hallitsemattomille lainoille? Ja tehän olette saamassa tätä lainsäädäntöä päätökseen. Kiitos. Σας ευχαριστώ κύριε Κίτσο και μιλώντας για την Ελλάδα. Kiitoksia. Herra Te puhuitte Kreikasta ja minäkin haluaisin ilmaista uskoni, uskomukseni siitä, että Kreikka ei kauaa enää tule olemaan ainoa maa, joka on vielä sopeutusohjelmassa. Kreikassa on paljon luovuutta, siellä on hyviä mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa kuitenkaan tätä potentiaalia ei käytetä johtuen erilaisista mm, esteistä ja minä toivon, että aika kovankin ohjelman soveltamisen kautta nämä ongelmat voitaan ja voidaan tavallaan vapauttaa tuottavat voimat Kreikassa. Sitä Kreikka tarvitsee ja minä toivon, että se pystyy tämän saavuttamaan näiden kovien ponnisteluiden myötä. Sitten Kyproksen pankkeihin sanoisin seuraavan asian. Ensinnäkin pankit eivät enää niin paljon kärsi alueellisesta kehityksestä, koska osa ponnisteluistamme sen suhteen, että rakennettaisiin sellainen kunnollinen pankkisektori Kyprokselle oli tavallaan erottaa Kyproksen pankkijärjestelmä periferiasta. Me olemme myyneet Kyprosen pankkien toimintoja periferiassa on pankki, jotka keskittyvät paikallisiin markkinoihin, Tämä, ne ovat tuollaisia niin sanottuja perinteisempiä liikepankkeja. Eivätkä ne ole niinkään paljon kärsineet alueellisesta kehityksestä. Sitten mm, järjestämättömät lainat, niitä on aika paljon kyllä, mutta toisaalta meillä on taloudellista elpymistä ja se auttaa yrityksiä ja myös yksityishenkilöitä hoitamaan äh, lainansa ja toisaalta olemme jo alkaneet nähdä edistyksen merkkejä. Tai ehkä vielä ei ole niin kovin paljon nähty, mutta uskon, että näin tulee käymään ihan lähitulevaisuudessa. Niin, tässä nyt on, kello laitettiin myöhään käyntiin. Law has gone through, so that's at least... Mutta äh, lainakysymys on kuitenkin edistynyt. Kiitos teidän asianryhmästä Bajem. Eh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin ministerille. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Halusin puhua pankkijärjestelmästä. Kypros, kuten muutkin jäsenvaltiot, ovat valitettavasti joutuneet hankalaan tilanteeseen pankkien osalta ja siksi eh, parlamentissa on tämä mekanismi eh, pankkijärjestelmän valvontamekanismi. Ja Kyproksella on ollut jonkinlaisia vaikeuksia tämän suhteen, ja haluaisin tietää, että missä menette nyt? Onko tämä järjestelmä liian tiukka vai mitä? Haluaisin tästä teidän mielipiteenne. Ja parlamentissa työstetään asetustakujärjestelmäasia ja kysyisin tästä teidän mielipidettä Luuletteko, että tämä voisi tuottaa heidän Kyproksen taloudelle? Ja ajatteletteko, että olisi jotakin muitakin uudistuksia, joita pitäisi vielä toteuttaa, tai jotakin, jotka eivät ole toimineet siten, kun ollaan haluttu? Sitten vielä kysymys liittyen äh, äh, verokysymyksiin Sveitsi Swiss Leaks, Wikileaksin osalta on tehty paljon töitä tässä parlamentissa – olemme lukeneet tiettyjä artikkeleja ja muita, ja monet ajattelevat, että Kypros on veroparatiisi yrityksille, jotka eivät sijaitse virallisesti Kypsyksellä. Nämä verotustasot ovat hyvin alhaisia. Ja mitä mieltä olette tässä? Ja onko teillä jotakin uutisia, uutisia tai uudistuksia tulossa tällä alalla? No te ette ole olleet mukana tässä finanssitransaktiovero-kysymyksen työstämisessä. Tämä on tuottanut jonkinlaisia ongelmia, mutta se voisi myöskin tuottaa paljon rahaa reaalitalouteen ja se voisi vaikuttaa hyödyllisellä tavalla kasvuun ja työllisyyteen esimerkiksi. Olisi hyvä tietää, että miksi te ette halua olla mukana tämän finanssitransaktioveron työstämisessä ja kaikki tiedämme, että teidän taloutenne on riippuvainen myöskin turkkilaisosasta saartanne. Ja 2016 on ollut todellinen yhtenäisyyden vuosi, te tiedätte tästä enemmän kuin minä. Ja jos tämä yhtenäistyminen todella tapahtuu, niin miten talouden osalta sitten tapahtuu? Tapahtuuko pankkien tasolla jotakin? Yhdistättekö järjestelmänne ja käytetäänkö euroa koko saralla. Kiitoksia. Taking five minutes globally for question and... Eli viisi minuuttia on sekä kysymystä että vastausta varten. Yeah, uh, banks. Niin, pankeista. Niin täysin tuen oikeastaan kaikkea, joka on pankkiunionissa jos olisi tällaiset rakenteet ajoissa, niin varmaan silloin oma pankkialamme olisi välttänyt pahimmat tilanteet, eli me täysin tuemme sitä. Te mainitsitte yhden pankin, Kyproksen keskuspankin, ja se kyllä on vakuutun siitä, että pääoma on riittävä. Ja sitten uudistuksista pitääkö vielä tehdä jotain muuta? No ehdottomasti ja tämä nyt on pääviestini. Ja tästä syystä todella katson, että nämä ponnistelut voidaan, ei eivät voi loppua siihen, kun pääsemme irti tästä ohjelmasta. Meidän täytyy uudistaa esimerkiksi julkishallintoa, yksityissektoria, eli meillä on tämä luettelo, joka on paljon kunnianhimoisempi kuin Troikan ohjelma sinänsä, ja me jatkamme tätä. Ja sitten onko Kypros veroparatiisi? No ei todellakaan. 12,5 prosenttia on yritysverotustaso. Se koskee kaikkia yrityksiä, paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Emme enää ole mikään offshore-kohde siitä lähtien, kun liitymme EU-hun kymmenen vuotta sitten. Ja minä uskon alhaisiin veroihin. Ja jos talous saavuttaa tavoitteensa ja pystyy tasapainottamaan budjettinsa nostamatta veroja, niin mikä sitten on ongelma? 12,5 prosenttia on yritysverotaso, joka on myöskin monessa muissa jäsenvaltioissa. Irlanti esimerkiksi, Bulgaria, siinä vain pari esimerkkiä. Ja useimpien jäsenvaltioiden pitäisi olla kilpailukykyisempiä näissä verokysymyksissä. Sitten transaktiovero. Niin me emme tue sitä. Jos siitä tulee globaali vero, niin silloin me tukisimme sitä. Silloin emme sitä vastustaisi, mutta vero, joka asettaa EUn yksinään heikompaan asemaan globalisoituneilla markkinoilla, niin ei, sitä emme tue. Ja meidän jäsenvaltioina on päästävä näihin finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Ja miten niihin sitten päästään? Nostetaanko veroja, vähennetäänkö menoja? Se on tietysti sitten jäsenvaltion päätettävissä. Mr. Ozok. Kiitos sitten Odzok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, to głównie dzięki... Kiitoksia. Arvoisa ministeri, kulutus on kasvanut yksityisellä sektorilla ja se johtuu pitkälti siitä, että 2015 on päässyt takaisin kasvun tielle. Olemme tästä tyytyväisiä. Onnittelut teille. Minulla on muutama kysymys. Missä määrin ja mitkä talouden sektorit ovat lisänneet kysyntää? Oletteko te muut korottaneet jollakin sektoreilla sääntelyä? Ja miten arvioisitte alhaisemman energian hinnan vaikutukset ja euron arvon laskun, miten se vaikuttaa. Kyproslaiset ovat ryhtyneet ponnisteluihin, joista te puhuitte. Onko se olemassa sellaista suuntausta, että suositaan paikallista tuotantoa tuontitavaran sijaan? edelleen on ongelmia järjestämättömien lainojen kanssa ja miten voidaan vähentää näiden lainojen määrää. Se on edelleenkin prioriteettikysymys. Olemme sitä mieltä, että lainaan liittyvää lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta otettaisiin huomioon EU-asetuksen sääntely. Lainsäädäntö on myös todettu, että tämä kaikki pitää viedä nyt loppuun. Milloin nämä muutokset tulevat tapahtumaan ja Ovatko nämä teidän mielestänne hyviä ratkaisuja, mitä tulee tähän lainantolainsäädäntöön? Ja sitten vielä verokysymykset kanta teiltä. Yeah, um, it was tourism. Matkailu, telakkateollisuus, palvelu, sektori sai taloutemme lamaan. Ja tämä oli hy- oikeastaan hyvä asia että nämä eivät tästä kärsineet, mutta julkisen sektorin vaikeudet tai pankkijärjestelmän ongelmat, jotka pystyvät saamaan aikaan elpymistä. Energia oli myös ratkaisussa roolissa, koska me tuomme kaiken energiamme ulkoa ja ja energian hinnan lasku tietenkin on aiheuttanut tällaisia häntä hyötyjä. Me emme kuulu euroalueeseen, emme oikeastaan tehneet e- eroa paikallisen ja tuo, tavaran välillä. Me olemme avoin, avoin talous, EU-jäsen, kuulemme, sisä, kuulemme sisämarkkinoille, en sanoisi siis näin. Sitten järjestämättömät lait, kuten jo sanoin, ne ovat tällainen jäljelle jäänyt asia kriisiajoilta ja me tarvitsemme nyt aikaa, jotta näiden määrä vähenee. En ole varma, ymmärsinkö kysymyksen ihan oikein koskien tätä luottolakia. Mielelläni haluaisin kirjallisessa muodossa täsmällisen kysymyksen. Olen ihan varma, mihin lakiin te tässä viittasitte. Ja nyt haluaisin antaa, annan jo vastauksen aikaisemmin koskien sitä, miten Kyproksen yhdentyminen vaikuttaisi. Se on todella tärkeä kysymys, saaren yhdi, yhdes, yhdistyminen, miten se vaikuttaisi talouteemme. Mahdollisuudet ovat, tai siis vaikutukset tulevat olemaan valtavan myönteisiä, ei vain paikallisesti, vaan myös alueellisesti kauppainvestointimahdollisuudet saisivat paljon uutta vauhtia, jos tämä kriisi voitaisiin ratkaista ja ratkaista. Ja siksi seisomme täysin tämän työn takana. Olemme ponnistelleet kovasti tämän suuntaisesti, mutta luonnollisesti, koska en täällä Euroopan parlamentissa, en voi sanoa, että osana yhdentymistä tai tähän täytyy ottaa kaikki perussäännöt e- Euroopan talouspolitiikan ohjauksesta ja valvonnasta. Miten valvotaan pankkeja osana pankkiunionia? Mitä tätä kaikkea, tämän kaiken sääntelyn pitäisi soveltua poikkeuksetta myös yhtenäisessä Kyproksen tasavallassa. Tämä on todella tärkeä tulevaisuuden mahdollisuus, mutta ja kaikkea tätä pitäisi sitten soveltaa alusta lähtien. Sitten Korfan Juvenhausen. Thank you. Uh, uh, kiitoksia. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia ministeri, että olette tänään paikalla. Pidämme hyvänä arvioita siitä, että Kypros pääsee nopeasti pois tästä sopeutusohjelmasta. Ja katson nyt keskipitkällä aikavälillä, eli talouskasvun edistäminen ja hallituksen velan vähentäminen on painopistealueena – artiklassa 4, kun on keskusteltu IFN kanssa, Kyproksen viranomaiset totesivat, että kaasun etsintä tulee lisäämään tuloja ja investointeja ja kasvua ja parantaa myöskin budjettia tulevina vuosina. Mutta viimeisen vuoden aikana on kuultu, että nämä tutkimukset ovat monimutkaistuneet geopoliittisista ja teknisistä syistä. Voisitko kertoa, mikä nyt on tilanne tällä hetkellä ja kuinka paljon rahoitusapua saadaan näistä kaasun löytymisistä ja miten voidaan sitten välttää budjettiongelmia näissä asioissa. Ja sitten vielä se, mistä aikaisempi kysyi, eli tämä jälleen yhdistämiskysymys. Se on tietysti meistäkin tervetullut. Niin mikä sitten olisi rahoituksellinen ja taloudellinen toimenpide, joihin pitäisi ryhtyä, jotta jälleen yhdistyminen olisi mahdollista? No, thank you. Kiitoksia. Tämä kaasu, jota hiljattain löydettiin Välimeren itäosista ja Kyproksen alueelta, tämä on tietysti erittäin tärkeä asia. No kuinka paljon sitten sitä hyödymme, nolla, ei mitään. Ja tämä oli meidän, itse asiassa meidän valintamme valtiovarainministeriössä, kun tuloja tulee 4-5 vuoden aikana, niin ne ovat erittäin merkittäviä, mutta me nyt valitsimme kuitenkin nollatulot, jotta voimme tehdä kaikkea muuta jota tarvitaan meidän taloudemme vakauttamiseksi ja tämän talouden nostamiseksi, jotta sitten myöhemmin nämä maakaasuvarat olisivat lisäboosti taloudellemme, emmekä olisi riippuvaisia tästä. Ja tämä oli mielestäni hyvin viisas valinta, koska tämä tarkoittaa sitä, että kun näitä tuloja sitten tulee myöhemmin, talous on terveellä pohjalla ja pystyy sitten ottamaan tai mukaan nämä tulot. Ja olemme päässeet jo hyvin pitkälle lakiluonnostelussa. Sen tarkoituksena on taata avoin ja uskottava hallinnointi näille tuloille. Me pyrimme näin sitten turvaamaan ja suojelemaan taloutta kaikelta ylikuumenisilta ja pyrimme sitten Käyttävän näitä tuloja esimerkiksi veran, velanhoitoon. Ei ole olemassa mitään suuria ongelmia. Tämä on prosessi, joka tietysti on pitkällinen. Meidän pitää käydä läpi äh, tekniset ja kaupalliset puolet tästä, joten olemme kyllä hyvällä tiellä ja polulla. Meillä on erinomaiset alueelliset suhteet. Meillä on alueellinen verkosto, jossa on yhteistyötahoja energia-alalta. Siellä on Israel, Egypti, Kreikka mukana ja yksi maa puuttuu tästä, se on Turkki. Ja energia voisi olla yksi tekijä, joka toisi uusia mahdollisuuksia jos meidän suhteemme saataisiin normalisoitua tässä konfliktissa. Eli nämä alueelliset suhteet myöskin hyötyisivät. No aikaisemmin viittasin näihin ennakkoehtoihin ja sanoin, että EUn jäsenvaltiolta ja euroalueen valtiolta odotetaan tiettyä kurinalaisuutta ja sääntöjen noudattamista, ei ainoastaan tältä liittovaltion johtajalta, vaan näiltä kahdelta valtiolta, jotka muodostavat saaren. Ja myöskin pankkivalvonta on erittäin tärkeää ja se pitää toteuttaa pankkiunionin standardien mukaisesti mekanismin mukaisesti. En nyt viittaa tässä minkälaisiin erityisiin ennakkoehtoihin, mutta ihan nämä perusedellytykset ovat tärkeitä ja niiden mukaisesti Euroopan eh, talous toimii ja niihin se perustuu. Ja Kyproshan on tietysti edelleenkin Euroopan unionin ja euroalueen jäsen myöskin tämän uudelleen eh, yhtymisen jälkeen. Kiitoksia. Miguel Viegas. Kiitos, Miguel Viegas. Obrigado. Ora, eh, Chipre sofreu os efeitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kypros on nyt kärsinyt samalla tavalla kuin Portugalissa on käynyt, eli me tiedämme tämän prosessin kyllä varsin hyvin. Nämä toimet vaikuttavat lamauttavasti talouteen, ja Kypro, Kyproksella tämä vaikutus oli 80 prosenttia ohjelman aikana, eli nämä vaikutukset jatkuvat vielä vuosikausia ennen kuin Kypros pääsee kriisiä edeltävään kasvutasoon. Tässä on leikattu sosiaalikuluja, työllisyyskuluja ja sitten on hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat lähteneet maasta. Miljoonan maasta on lähtenyt 30 000 ihmistä ja Kyproksesta on tullut tällä hetkellä maa, jossa on enemmän eriarvoisuutta ja jako tällä hetkellä on tasapainoisempi kuin aikaisemmin. Me tiedämme, miten tämä sama ohjelma vaikutti Portugalissa. Vaikuttaa siltä, että kyproslaiset halusivat torjua näitä toimia vastaan, jotka sinne pakotettiin. Ja ensinnäkin nämä verotuksen muutokset, jotka toimivat näitä tavoitteita vastaan – työntekijät ovat joutuneet tekemään uhrauksia ja yritykset ovat saaneet veroetuja. Kyse ei ole vain kansallisista eduista, vaan tässä on nyt sitten nostettu veroja ja sitä kautta maksetaan, maksetaan velkoja. Ja sitten nämä hallitsemattomat velot ovat 137 prosenttia bruttokansantuotteesta – ja kaikki tämä tarkoittaa sitten uusia uhrauksia kansalle. Ja tietojeni mukaan edellinen maksu ohjelmassa johti sitten kansallisen sähköyrityksen yksityistämiseen, joka vielä tuottaa voittoa. Eli miten kansalta voidaan vielä vaatia enemmän? Thank you very much. Um... Um, no, I, do not agree that... Um, Kiitoksia. En ole sitä mieltä, että Kypros on kärsinyt EMUn seuraamukset. Me olemme kärsineet seurauksista, jotka johtuvat siitä, että emme alkaneet aikaisemmin vahvistaa julkista talouttamme ja uudistaa talouttamme. En usko, että Portugalikan vastaa kärsinyt EUn, mun seurauksista, vaan siitä, että siellä on tehty huonoa politiikkaa aikaisemmin. Te puhuitte valtavasta äh, taantumariskistä. Oikeastaan kyllä tilastollisuutta on ihan muuta. Me olimme depressiossa lamassa, se alkoi 2009 ja ohjelma alkoi vuonna 2013, joten me olimme lamatunnelmissa ennen ohjelmaa ja olemme nyt pääsemässä ohjelmasta eroon ja kasvua saatu aikaan, joten tämä on nyt aivan eri todellisuus kuin mitä te kuvasitte. Te puhuitte epätasa-arvosta. Työttömyys johtaa epätasa-arvoon, mutta työttömyys kytoksella ei johdu emusta, vaan se oli 3,5 prosentissa 2008 se oli 15,5 prosentissa, siis viisi kertaa enemmän työttömyyttä vuoteen 13 alkupuolella mennessä, joten se oli lisääntynyt valtavasti ennen kuin alettiin soveltaa sopeutusohjelmaa. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla, mutta ainakin työttömyyden nopea kasvu on pysähtynyt ja nyt näemme jo varhaisia merkkejä siitä, että palattaisiin kasvuun. Työttömyys johtaa epätasa-arvoon, mutta työttömyys ei johtunut ohjelmasta sinällään, vaan pikemminkin tulosta siitä, että ei oltu ajoissa päästy tähän ohjelmaan ja lykättiin näitä tärkeitä päätöksiä. Ei uudistettu taloutta niin kuin olisi pitänyt. Tämä oli epäonnistunut menneisyyden resepti, joka nyt on muutettu. Sitten tämä tulee sähkölaitok, sähköviranomaiseen, niin se tuottaa voittoa, koska se on ainoa, se on monopoliasemassa, joten se voi laskuttaa mitä ikinä haluaa. Ja me haluamme muuttaa tämän. Emme joudu yksityistämään sähköyritystä. Tätä Troika ei ole pyytänyt, mutta mistä olemme kuitenkin sopineet, että erotamme tämän ja, ja, jaamme tämän yhden organisaation kahteen, tuotantopuoleen ja jakelupuoleen. Tämän pitäisi avata tietä suuremmalle kilpailulle, ja kilpailuhan on ainoa tie, jolla saadaan hinnatkin alas, eikä suinkaan se, että pidetään kiinni monopoleista, oli kyseistä julkisista tai yksityisistä. Sven Giegold. Kiitos Sven Giegold. Welcome and... Tervetuloa ryhmämme tunnustaa, että ne on vaikeuksia, poliittinen tilanne ja toivomme onnea Kyprokselle – saaren yhdistämisessä. Ohjelmankin liittyy ongelmia. Olen jossain määrin samaa mieltä, että, että on väärin syyttää kaikista ongelmista ohjelmamuistiota, mutta ilmiselvää on, että muisti ei ollut, ollut sosiaalisesti tasapainoinen, kun eivät muutkaan. Mutta keskityn kommenttiinne kun sanotte, että Kypros ei ole mikään veroparatiisi. Luvut ovat erilaiset. Veroaste on yksi alhaisimpia. 279 000 yritystä on rekisteröity Kyprokselle. Puolitoista miljoonalle asukkaalle. Siinä on yksi yritys neljälle asukkaalle. Pidän Onnittelen teitä yrittäjähenkisyydestä. Saarella on myös 3000 säätiötä trustia, osakkeiden lähdevero 0 prosenttia, rojaltien lähdevero 10 prosenttia, osinkojen oli siis 0 prosenttia. Nämä alhaiset verot oli suunniteltu niin, että varojen siirtäminen EU-sta muihin maihin onnistuisi helposti. Ja mitä tulee teolliseen IP-omaisuuteen. Siinä vero on 2,5 prosenttia. Ja mitään tällaista substanssia ei olennaisesti vaadita. Verojärjestelmän tarkoituksena ei ole äh, verottaa vähän oikeata taloudellista toimintaa Kyproksella – vaan tarkoitus on tarjota muiden maiden asukkaille alhaista veroastetta, että mahdollistatte muille ihmisille korkeiden voittojen nauttimisen. Hyväksytte sen, että Euroopan parlamentti rajoittaa tätä ja että otetaan käyttöön lähdeverot, kuten TAX-valiokuntamme päätöksessään äänesti. Nyt kysyisinpä pankkiunionista, jos miksi ää, Kyprosella vielä allekirjoitan BRDS ja IGS, ää, jota tarvitaan pankkiunionin toimintaan. I mean once again. Niin, vielä kerran. Yritysverotaso on 12,5 prosenttia. Se on houkutteleva ja kilpailukykyinen, mutta se on täysin laillinen Ja samanlaisia tasoja on myöskin muissa jäsenvaltioissa. Te puhuitte siitä, että meillä on paljon näitä of trusteja Kyproksella, samoin kuin on Lontoossa ja Luxemburissa. No onko tämä järjestelmämme sitten höllempi? Ja onko tähän liittyvä lainsäädäntö vähemmän tiukkaa kuin muissa maissa? No jos katsotaan kohta kohdalta, ja hän on tarkasteltu IMFn ja Troikan tasolla hyvin tarkkaan. Eli kohta kohdalta tämä trust-lainsäädäntö on itse asiassa tiukempaa kuin muissa jäsenvaltioissa. Tietysti Kyproksen talous on palveluihin pohjautuva talous. Emme ole ainoa tällainen, mutta me noudatamme täysin kaikkia sääntöjä ja lakeja EU:ssa. Me olemme tukeneet toimia, joilla parannetaan lainsäädännön läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä, mutta me emme suostu sellaisiin toimiin, jotka muuttaisivat veropolitiikkaa, tai siirtäisivät veropolitiikkaa kansalliselta tasolta EUn tasolle, emmekä olisi tällä kannalla sitten yksin. Eli tämä on hyvin selkeä kanta. Meitä ei voida syyttää siitä, että olemme palveluihin pohjautuva talous. Meitä olisi voinut syyttää, jos säännöt ja lai, lait olisivat löyhiä. Ne eivät ole. Ja kuten sanoin, meitä on tarkasteltu hyvin tiu- tarkasti ja kaikkia lakeja osana tätä apuohjelmaa. Ja näitä sääntöjä vielä tiukennettiin sen aikana. Niin. Ja täytyy muistaa, että me olimme ensimmäinen EU-jäsenvaltio, joka otti käyttöön pankkien kriisin ratkaisulain. Ja meidän lakimme on tiukempi kuin tämä eurooppalainen puitteisto. Meidän lakiamme sovellettiin. Me käytimme ensimmäistä kertaa tätä välinettä, bail-in-välinettä, mutta parlamentissa ratifiointi tulee tapahtumaan, koska nythän me olemme vasta osittain todetaan tätä, mutta ehkä se saattaa toteutua jopa jo kuun loppuun mennessä. Kiitos sen Sani. Kiitoksia. Haluaisin palata tähän viimeiseen kohtaan, joka liittyy tähän bail-in-malliin. Kypros oli ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka maaliskuussa 2013 sovelsi tätä bail-in-järjestelmää ja siihen liittyivät myöskin yli 100 000 euron tallennukset 47,5 prosenttisesti. Ja tämä on johtanut suuriin ongelmiin Kyproksen pankkijärjestelmässä. Pankit ovat joutuneet sitten ulkomaisiin käsiin ja talletuspako ja tämä credit crunch on ollut suuri ongelma ja sitten nämä hallitsemattomat lainat ovat no, lisääntyneet yli 50 prosentilla. Ja myöskin kun katsotaan sitten pääomien valvontaa Kyproksella. Se on jatkunut yli kaksi vuotta ja se on aiheuttanut paljon vahinkoa Kyproksen taloudelle ja siitä huolimatta uskottavuuskriisi ja luottamuskriisi pankkijärjestelmään on johtunut tästä bail-inistä. Ja te puhuitte tästä kriisistä alustuksessanne ja sitä on mahdotonta nyt hoitaa lyhyessä ajassa. Se on vahingoittanut taloutta ja se on myöskin vääristänyt kilpailua ja se on myöskin nostanut pankkien rahoituskustannuksia näiden hallitsemattomien lainojen osalta. Eli kysyisin nyt teiltä, eli kuinka hyviä nämä toimet mielestäni ovat olleet, erityisesti mitä tulee toimenpiteisiin, jotka liittyvät näihin käyttötileihin. Ja nämä käyttötilit ovatko ne investointeja ja voidaanko ne ottaa mukaan tähän Beilin järjestelmän tilanteessa, jossa kaikkien kansalaisten on pakko kuitenkin käyttää näitä käyttötilejä. Ja katsotteko, että jotta voitaisiin vakauttaa järjestelmä, niin ehkä voisi olla hyvä, että keskuspankki takaisi nämä talletukset siinä valuutassa, jossa ne on tehty. Tämä voisi olla ihan oikeudenmukainen sääntö, joka koskisi kaikkia kuluttajia ja käyttötilejä. Kysehän on tileistä, joita kansalaisten on pakko käyttää. Eli mitä mieltä olette sitten siitä, millaisia vaikutuksia bail-illissä on ollut, koska nyt tammikuussa 2016 koko EU tulee mukaan tähän järjestelmään? Totta, mutta toivottavasti eh, mikään muu pankki ei joudu käymään tätä bail-in-menettelyä läpi, koska sillä oli aivan jättävät vaikutukset meidän talouteemme. Ja kun ajatellaan, missä olemme nyt, olemme saavuttaneet aivan valtava edistystä. Jos ajatellaan sitä kaikkea, mitä sinä sanoit, se on ihan totta, kun otetaan huomioon tämän omaisuuden menetys, valtava omaisuuden menetys ja e, kaikki nämä tallenteet olivat yli 100 000 euron arvoisia yhdessä pankissa ja osittain toisessakin pankissa. Ja yksi pankki, jossa tämä tapahtui, tallenteet olivat 25 prosenttia kokonaisarvosta ja loput sitten olivat alle tämän sadan tuhannen arvon ja ne suojattiin. Halusin mainita tämän, koska äh, sanoit, että kaikki talletukset hävisivät, mutta ei näin oikeasti tapahtunut. Ainoastaan yhdessä pankissa tapahtui näin monista pankeista. Ja tietysti tämä oli valtava systeeminen pankki, mutta jopa tässä pankissa – nämä menetetyt varat olivat 25 prosenttia kokonaismäärästä. Mutta silti tällä oli järkyttäviä vaikutuksia. Olemme maksaneet tästä suuren hinnan. Äh, nämä ovat menneisyyden virheitä. Ja kysytään, onko tämä reilua? No ei ole. Onko kuitenkaan tämä reilua veronmaksajien osalta, että veronmaksajat joutuvat pelastamaan pankit. No ei tämä ole reilua veronmaksajillekaan. Ei, tässä on kyllä kyseessä dilemma. Ja vastaus piilee siinä, että ei jouduta tällaisen tilanteeseen. 2013 vuoden alussa Kyproksella tilanne oli välttämätön. Se ei ollut miellyttävä eikä sellainen, mihin olisi haluttu mennä tai mistä äh, voitaisiin olla tyytyväisiä, mutta mikä olisi sitten ollut vaihtoehto? Se, että veronmaksajat olisivat joutuneet maksamaan nämä rahat 7,5 miljardia meidän velkaamme, tämä nostaisi velkaamme 117 äh, prosentilla. Eli va- vaihtoehtona olisi ollut aivan yhtä järkyttävä vaihtoehto. Eli tässä ei ollut mitään helppoja ratkaisuja. Ja oikeastaan paras ehdotukseni on se, että pankkiunionin järjestelmän kautta voimme taata se, että pystymme toimimaan ennakkoon ja pystymme toimimaan ajoissa, jotta ei jouduta tällaiseen tilanteeseen, että tilanne ei eskaloidu näin kriittiseksi. Narmono. Kiitos, Bernard Oui, merci. Kiitos, puheenjohtaja herra ministeri. 2013 Kypros 10 miljardia pankkitukea Troikalta Euroopan veronmaksasta. Ja sinne vaadittiin sitten tätä sieltä vastuuta, joka tallettajan iski. Lasten pakkien tässä, joka oli siinä vaiheessa kahdeksan kertaa maan BKT. Ja lähinnä tallettajat ovat ei-kyproslaisia. Kypros äh, sanottiin, että Kypros oli yksittäinen tapaus, näitä pitäisi käydä. Meillä sanottiin, mutta 2016 jälkeen että vastuu toteutui kaikkialla. Ja jossa isämaiset ihmiset ovat huolestuneita kansalaisten ja pakkien puolesta. Tämä eurooppalaisessa pankkitaloitusjärjestelmässä Kyproksen tapauksessa pankkitilit tyhjentäisivät merkittävästi ja heidät uhrattaisiin ennen varsinaisia sijoittaisia. Ja tässä hypätään laivasta ennen kuin asiakkaat hypäävät. Ja tämä on kasinatalouden talouden piirteitä. Meillä on useampia kysymyksiä, ministeri. Voisitko täsmentää kuinka paljon, äh, mikä volyymi, mikä prosentti tallenteista, mistä tasosta lähteen, äh, mihin nämä toimet koskettavat, ja kuinka paljon kyproslaisia joutuu tämän kohtaaksi, ja mitä on nyt tapahtunut lainalle, joka on yli 100 000 euron tileille. Niille ja miten nämä ovat, ovat vaistettavia nämä arvopaperit, joita on muodostettu tästä Olette sanoneet, maan tilanne on parantunut kolmessa vuodessa, mutta mikä on tämä vastaan varsinainen vaikutus kotitalouksien nykyostovoivalle? Kiitos. Um, I'm not sure if I understood all your questions. Olen varma, ymmärsin kyllä kaikkia kysymyksenne, mutta selvit selvenän me emme saaneet 10 miljardia IFMltä tukea pankkitukea meidän pankeillemme. Näinhän juuri oli. Siis me emme saaneet tätä. Me saimme itse asiassa alle 8 miljardia vuodesta 2013 tähän päivään asti. Tästä 8 miljardista 1,6 käytettiin pankkien tukemiseen loppu pääasiassa meni velan maksuun, velka, velan huoltoon, velan hoitoon ja jonkun verran myös vajeen hoitoon silloin, kun meillä vielä oli vajetta. Tämä siis selvityksenä siitä, mitä tukea saimme vakausmekanismilta ja IFMltä. Siis emme saaneet tukea pankeille pankit joutuivat maksutalkoisiin ja ne sitten uudelleen, ne pääomitettiin, kun talletukset muutettiin aset, äh, osakkeiksi, niin puhuitte tästä Beilin yksityisen sektorin osallistumisesta talkoisiin Kyproksella ja kuinka paljon mukana oli kyproslaisia ja muut, kuinka paljon ulkomaalaisia. Enemmistö tallet, maahanmuuttajista, joita tämä koski, kaksi kolmasosaa heistä oli kyproslaisia. Mutta nämä tallet, näillä tallettajilla ei ollut enemmistöä talletuksista, heillä oli hiukan alle puolet ase, talletuksesta ja hiukan yli niissä tal- puolet oli tallettajat, jotka eivät ole kyproslaisia, jos nyt tätä kysyitte siis. Ja minä viittasin jo kielteiseen vaikutukseen, jota bail-in toiminnalla oli taloudellemme ja miten tällainen ennalta näkemätön ilmiö ja näin suuri omaisuuden menetys tämän jälkeenkin silti kansantalous on pystynyt tästä nousemaan ja elpymään. Thank you. Kiitos Sigfrid Muressan. Thank you very much. Kiitoksia ministeri näistä tiedoista kaksi vuotta sen jälkeen, kun aloitte toteuttaa finanssipoliittista konsolidointia ja rakenneuudistuksia, talous on jälleen kasvussa. 8 prosentin vaiheesta on tullut nyt ylijäämää ja suhde on nousussa ja työttömyys on vähentynyt ja nämä ovat kiistämättömiä faktoja. Erityisesti minua kiinnostaa tämä suhde, joka liittyy finanssipoliittisen konsolidoinnin ja kasvun välillä. Ja on selvää, että rakenneuudistukset ja tämä konsolidointitoimet, joihin ryhdyttiin, ovat auttaneet taloutta kasvuun kahden vuoden aikana. Ja kysyisin, mikä näistä rakenneuudistuksista, joihin ryhdyitte, mitkä eniten vaikuttivat kilpailukyvyn ja luottamuksen palautumiseen, kun ajatellaan ulkomaisia investointeja, ja sitten finanssipoliittinen konsolidointi, mitkä leik- leikkaukset julkisiin menoihin, joita toteutettiin, ovat mahdollistaneet sen, että olette päässyt tähän menojen lisäämiseen ja sitten esimerkiksi yksityistämisohjelma. Eli miten nyt kolmen vuoden jälkeen arvioitte tätä yksityisohjelmaa, eli millä tavalla se on tehnyt taloudesta kilpailukykyisemmän. Ja sitten vielä televiestintäviranomainen Kyproksella joka oli vielä tällä yksityistämislistalla maaliskuuhun saakka. Millä tavalla hallitus etenee ja sitten toteuttaa tämän yksityistämisen tulevina kuukausina? Um, yes, uh, I, I mean, oh, what our example shows. Niin, se, se, mitä esimerkkimme osoittaa, on se, että uh, konsolidointi ja tämän kasvun palauttaminen eivät välttämättä ole, ole epäsopimattomia. Kaikki riippuu poliisi miksistä, seoksesta ja siitä, että kuinka tämä talouden vakauttaminen saavutetaan ja tehdäänkö se kasvua edistävällä tavalla vai tehdäänkö se siten, että että talous vaan ajautuu syvemmälle lamaan. Ja verojen nosto, erityisesti tässä laskuvaiheessa, toimii juuri näin. Jos sitten toisaalta pidetään tämä verojen vakaus, mutta pitää kuitenkin myöskin katsoa budjetin eh, menoelementtejä, jotka eivät välttämättä edistä kasvua. Ja tietoja vakauttamista voidaan tehdä kohdennetusta. Ja tämä on todennäköisesti eniten kasvua edistävä tapa päästä näihin tavoitteisiin. Ja näin me toimimme. Toimimme sillä tavalla, että emme kuitenkaan vaarantaneet reaalitalouden elpymistä, vaan päinvastoin me pääsimme ulos lamasta kasvun tielle samanaikaisesti, eh, kun vakautimme julkista sektoria taloutta. Yksi esimerkki siitä, mitä teimme, koska tässä toinenkin jäsen mainitsi tämän asian, me emme merkittävältä vähentäneet hyvinvointimenoja, vaan me järkeistimme niitä. Me pyrkimme takaamaan, että on olemassa tietyt yhdenmukaiset kriteerit ja yksi maksava taho, eikä monia. Ja myöskin uskottava valvontamekanismi, joka mahdollisti sen, että pystyimme ottamaan mukaan uusia edunsaajia. Ja tietysti korkean työllisyyden aikana oli niitä, mutta emme toimineet siten, että olisimme nostaneet hyvät menoja, koska samanaikaisesti nämä uudet että mekanismit otettiin käyttöön ja pystyimme tekemään säästöjä. Eli pystymme tunnistamaan ne tahot, joiden ei olisi pitänyt olla edunsaajia ensinnäkään. Tämä ei ole vasemmistopolitiikka eikä oikeista politiikka. Tämä on ihan maalaisjärjellä toteutettua politiikkaa ja näin meidän pitäisi lähestyä taloutta. Ja sama liittyy yksityistämiseen. Se on edelleenkin meidän listallamme asioista, joita pitää toteuttaa. Meillä on äh, pari kolme äh, kierrosta, äh, satama ja kasinoalue yksityistetään ja me jatkamme näillä toimilla ja myöskin telekom-ala osittain yksityistetään. Tätä suunnitellaan eli televiestintätoimijoiden puolelta ja pyrimme tai odotamme nyt vain vihreätä valoa parlamentti. Kiitos, Sten Ferreira. Thank you very much, ministeri. Paljon kiitoksia, ministeri. Kiitos selityksestä. Toivottavasti pääs, voitte lopettaa ohjelman mahdollisimman pian. Palatakseni siihen, mitä tapahtui. Hän siis, että politiikkaa valvonta ei ollut riittävästi, mutta kun tarkastelee lukuja, siellä oli erittäin alhainen eh, julkisen sektorin velkaantuminen BKT-osuutena 2010 velkaantumisaste on erittäin alhainen. Velkaantuminen oli yksityisellä sektorilla. Se oli lähes kolme kertaa BKT. Ja tämä osuus kasvaa yhä. 2014 348 prosenttia BKTstä. rahoitussektori aiheutti ongelmat eikä reaalitalous, jos oikein ymmärrän. Jos ohjelmaa arvioi, näin esimerkiksi komission syksyn ennusteista, että kasvu ei erityisesti liity julkisen sektorin vakauttamiseen. Ja tässä sitoiraan lama oli kestänyt kolme vuotta ja kasvava yksityinen kulustus negatiivisen inflaation vauhdissa ja hitaampi julkisen sektorin hita, hitaammat julkisen sektorin leikkaukset vaikuttavat siihen. Ja toinen kasvu leikkasi myönteistä kasvuvaikutusta, että näyttää sillä, että reaalitalous ei ole erityisen muuttunut. ratka- seutumassa valtavasta kriisistä, mutta tämä nyt erityisesti liittyy tähän sopeutumisprosessiin tämä kasvu. Sitten pankkisektorista valtion että ensiksi vähän yli puolitoista miljardia EKPltä, sitten neuvotteliitta lokakuussa marraskuussa ylimääräistä 75 miljoonaa. Millä ehdoilla? Mikä on pankkisektorin tilanne nyt? Ja lopuksi, mikä on teidän kantanne suhteessa Euroopan veroagendaan, joka kasvaa? Tuo puheenjohtaja keskeyttää. Ja miten suhtaudutte talletussuojelainsäädäntöön? It was both uh, a private... Kyse olisi Tämä oli sekä julkisen että yksityisen sektorin velkakysymys ja tätä minä kyllä tässä korostinkin, koska tosiaan ve- velka oli kallista ja tämä loi tavallaan aikapommin talouteemme, mutta samanaikaisesti julkinen talous oli varsin kimurantissa tilanteessa – te mainitsitte velan ilman, että olisi tukettu pank- ilman pankkien tukemista. Se nousi alle 50 prosentista 2008 yli 85 prosenttiin vuonna 2013, silloin kun pankit tarvitsivat tukea. Valtio silloin ei voinut tarjota apua käytännössä, ja siksi meidän pitää tukeutua tähän Beilin järjestelyyn. Tämä oli yhdistelmä finanssipoliittisia ja pankkialan ongelmia. Ja jotta tämä nyt tulisi selväksi, mitä tarkoitan, tämä oli siis tällainen kaksinainen ongelma 2013 alussa. Meillä oli var- varantoja vain kuukaudeksi, joten valtion kassa oli täysin tyhjänä tyhjä kassa, joten tämä on nämä kahden asian yhdistelmä. Sitten talouden elpyminen osittain johtuu yksityisen kulutuksen noususta, mutta tämä yksityisen kulutuksen kasvu helpottui finanssipoliittisin keinoin. Se johtuu poliittisista valinnoista, joita tehtiin. Ei haluttu antaa suure, liian suurta taakkaa talouksille ja kotitalouksille ja yrityksille liiallisilla veroilla. Tämä nouseva yksityinen kulutus, joka saa nyt taloutta ulos lamasta, ei olisi toteutunut, jos olisimme päättäneet verottaa, nostaa veroja ja sitten käyttää se julkisen kulutuksen. Tätä nyt yritän tässä sanoa. Voin kyllä täysin ymmärtää, että että eri mieltäkin voidaan olla poliittisesti ajatellen tässä kysymyksessä, mutta mm, mm, meidän tuloksemme puhuvat ihan omaa tarinaansa. Meidän yksityinen sektorimme, siis kotitaloudet ja yritykset, pystyivät kestämään tämän iskun, shokin ja nyt elpyvät. Näin, niiden avulla talous saadaan ulos lamasta pitkälti johtuen poliittisista päätöksistä olla nostamatta veroja ja haluttiin vakauttaa julkinen talous kovalla tavalla. Leikattiin menoja ja helpotettiin reaalitalouden elpymistä. Thank you, Gunnar Hockmark. Kiitos sitten Gunnar Högmark. Thank you very much, Mr. Minister. Kiitoksia oikein paljon, ministeri. Minä haluaisin painottaa sitä, että on erittäin rohkaisevaa kuulla, että Kypros on nyt oikealla tiellä, huolimatta niistä ongelmista, jotka vielä ovat ratkaisematta. On kiinnostavaa, että jotkut kollegat täällä ovat huolissaan tilanteessa, ovat sitä mieltä, että olette oikealla tiellä, mutta väärin poliittisen keinoin, ja tämä voi olla pettymys. Mutta yleisesti tilanne on paljon parempi, on hieno, parempi, että mennään oikeaan suuntaan kuin että mentäisiin väärään suuntaan. Mielestäni tämä on hyvä uutinen, koska tämä osoittaa, että kriisille voidaan tehdä jotakin. Eli ei olla pakotettuja väärille teille kriisin vuoksi. Haluaisin kuulla kahdesta asiasta. Ensinnäkin on hienoa, että toteutatte näitä uudistustoimia, mutta jos ajatellaan teidän kokemuksianne, mitä olette saaneet viimeisten vuosien aikana, mikä teidän mielestänne on tulevan, tulevaisuuden osalta kaikista tärkeintä, kun ajatellaan yhteistä puitteistoa, pankkisektoria ja myöskin makrotaloudellista valvontaa? Mikä teidän mielestänne on oikein toteutettu, mitä pitäisi vielä toteuttaa, kun ajatellaan teidän kokemuksenne, mitä olisi tarvittu? Eli mikä on väärää tässä sääntelypuitteessa ja mitä voidaan toimia paremmin tulevaisuudessa? Kiitos. Well, it's, um, uh... No. Tämä on tärkeä kysymys. Eli opimmeko nyt kriisistä ja löydämmekö ratkaisuja tai tapoja, jotka tekevät Euroopan talouksista vahvemmat selviämään seuraavista kriiseistä, koska uusia taloudellisia haasteita tulee esiintymään. Sitten pankit. Korostaisin, että valvonnassa pitää käyttää maalaisjärkeä. Niin, hyvät kollegat, hiljaa. I, I was saying that... Niin siis sanoin, että tarvitaan kohtuullista valvontaa, joka ei heilahtele äärimmäisyydestä toiseen. Eli ei ole sitten ensin riittämätöntä löyhää valvontaa ja sitten sellaista valvontaa, joka on tukahduttavaa. Ja, ja silloinhan pankkisektori ja talous joutuisi uusiin ongelmiin, koska valvonta on liiallista. Eli Tämä nyt olisi yksi ehdotus pankkisektorista. Ja sitten nämä finanssipoliittiset säännöt. Hyvin aikoina, siis ongelmihan on hyvin aikoina, kun mahdollistamme sen, että finanssipoliittinen tilanne lähtee väärille raiteille ja että rakenteellisesti on sitten vaikea oikaista sitä ja sitten kun tulee heikompia aikoja, niin sitten on vaikea käyttää näitä finanssipoliittisia välineitä, vaikka olisi keinesiläinen lähestymistapa. Kinsin kirjassahan ei ole vain vasempia sivuja, vaan myöskin oikeita sivuja. Eli meidän pitää konsolidoida ja pitää hyvin aikoina velka alhaisella tasolla, jotta meillä on sitten liikkumavaraa käyttää käyttää varoja tai käyttää sitten varoja heikkoina aikoina. Mutta yleensä tehdään toisinpäin ja se on väärin. Kiitos. Kiitoksia. Pervans Peres. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Teidän maanne Votre pays a reçu teidän maanne joskus kyseenalaisissakin oloissa on saanut huomattavaa tukea. Tätä kautta maa on pystynyt korjaamaan pankkisektoriaan, elvyttämään sitä. Itse asiassa tämä liittyy solidarisuusperiaatteeseen ja minusta tuntuu, että pitäisi puhua samalla tavalla verotuskysymyksistä. Ainoa asia, jonka te sanotte perustellakseen teidän alhaista yrittäjyyttä, yritysveroprosenttia, niin on, että muut toimivat ihan samoin, että haluaisit, että yhdessä jäsenvaltiot oikeastaan seuraisivat Kyproksen esimerkkiä. Ettekö te nyt voi myöntää, että tapa, jolla te harjoitatte näin alhaista veroprosenttia yritysten kohdalla liittyy strategiaan, haluatte houkutella investointeja – ja se onkin legitiimiä ajatellaan teidän maantessa sijaintianne, mutta se ei ole perusteltavissa taloudellisesti ajatellen koko EUta. Ja tämä itse asiassa muodostaa jonkinlaista epälojaalia kilpailua ja estää euroalueen vahvistumisen ja se, miten maatanne on koeteltu silloin, kun sen julkinen talous ja velan tilanne oli kriittisessä vaiheessa. Tämä kaikki saa meidät miettimään, miten voidaan vahvistaa yleensä euroaluetta. Ja minusta tuntuu, että me emme edisty ollenkaan, emmekä missään, ellemme, tartu myös verotuskysymykseen. Ja kun otetaan sitten yritysveroa, teidän vastauksenne on aina sama. Muut maat, niitä pitää tehdä samoin kuin me Kyproksella teidän tasoinen verotusprosentilla me emme voi rahoittaa tehtäviä, jotka liittyvät julkiseen talouteen ja sen vahvistamiseen useimmissa euromaissa. Siis solidaisuuden nimissä, jossa te olette hyötyneet, minusta kyllä tuntuu, herra ministeri, että voimme odottaa teidän puoleltanne sitä, että te liikkuisitte myös tässä asiassa hiukan. Eikä pidä sanoa, että muut toimivat samoin kuin me. Jonkunhan tässä pitää aloittaa ja minä toivon, että jossakin vaiheessa voimme luottaa teihin siinä, että kuulutte niihin, jotka suostuvat alkaa keskustella tästä tuikin välttämättömästä asiasta EU:ssa? Um, well, I, I, I mean... Kannatan yhteisen vakku, vakauttamista, mutta jos ehdotus sanoa, että sitä vakautetaan kohottamalla veroja, niin se olisi väärä tapa vakauttaa yhteisöä. Ja jos ehdotus sanoa, että että olisi esimerkiksi joku minimiverotaso. Olisi valmis miettimään tätä, jos meillä olisi julkisten menojen maksimitaso. Olisimme valmiita julkisten menojen maksimitason yhteisön vakauttamiseksi. Että se ei yritä 40 prosenttia. Sehän on korkeata Olemmeko valmiita yhdistämään nämä kaksi? No sen vastaus on myönteinen. On se valmis miettimään tätä. Mutta se ehdotus on... Ehdotus on, että koska jotkut jäsenvaltiot haluavat käyttää korkeamman osan BKTstä julkisiin menoihin, No, tämä nyt teille päivän puheenaihe. Sinä mä varmistan sen, että, että täällä on epäreilua verokilpailua. Can understand your frustration. Ymmärrän turhautumisenne. Mutta teitä vastaan nyt kysymykseen. Jos meillä on minimitaso verotusta hyväksytty, että maksimi julkiset menot. Jos haluatte, että yhteisö vakautetaan omaan lähestymistapaan, omaan suhtautumiseen julkisiin menoihin, joka on korkea taso, me emme pysty vakauttamaan unionia. Uskomme, että EUta voidaan vakauttaa julkisen sektorin budjettitavoitteilla uskon tasapainoiseen budjettiin. Silloin unionia voidaan vakauttaa. Se, että ei ole sitoutunut julkisen sektorin tavoitteisiin, vaan se, että haluaa poiketa sitä tavoitteista, se vaarantaa yhteisön vakautumisen. joka johtaa siihen, sinne vaaditaan jäsenvaltiolta, että sitä verrata se. Thank you. We are not going to solve this big disaster. Kiitoksia näistä asioista nyt ei päästä sopuun tänään, eli tässä tuli esiin erilaisia kantoja ja seuraavaksi Alain Lamassu. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan yksinkertainen kysymys, jotta ei myöhästytä näitä äänestyksiä. Viime vuonna aloitettiin Junckerin suunnitelma, jolla pyrittiin pitkäaikaista taloutta elvyttämään tai saamaan eteenpäin. Ja tässä oli tällaiset prioriteettimaat, jotka tunnistettiin, maat, jotka tarvitsevat eniten tukea Euroopan unionilta, jotta ne pääsevät parempaan tilanteeseen. No, Kypros, onko Kypros jo hyötynyt tästä suunnitelmasta tai hyötyykö se siitä lähitulevaisuudessa? Kiitos. Uh, I mean, we, we definitely hope so. No me toivomme niin. Tästä nyt on keskusteltu. Meillä on hyvät suhteet tähän pankkiviranomaiseen ah, investointipankkiin. Ja siellä tarkastellaan tiettyjä ehdotuksia. Ja toivottavasti me täytämme nämä kriteerit ja voimme saada rahoitusta tietyille hankkeille. Kyproksen yliopisto erityisesti on halunnut saada hyviä ehdotuksia, eli toivottavasti EUn tasolla tämä järjestelmä sitten toimii ja auttaa talouksiamme elpymään, kun sitä tarvitaan. Thank you. Last speaker. Ja lopuksi sitten Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I was niin kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin puhun englanniksi, jotta voin tehdä poliittisen selvityksen. Kun yksi kollega tässä aluksi kommentoi erästä asiaa ja minä haluan nyt tehdä asian selväksi. Hän puhui Kyproksen Turkin kielisestä puolesta. Kyproksella ei kuitenkaan ole Turkin puolta eikä Kreikan puolta, vaan Kyproksen tasavalta joka on osa Euroopan unionia kokonaisuudessaan, joten tästä lähtien meidän pitäisi olla varovaisia tässä. Yksi kolmas Kyproksen saaresta on Turkin laittaman miehityksen alla. No niin, sitten talouteen. Ja puhun nyt äidinkieltäni ja haluan toivottaa eh, ministerin tervetulleeksi tähän istuntoon. Hyvä ministeri, kaksi lyhyttä kysymystä. Kaksi viikkoa sitten eh, Strasbourgin täysistunto viikolla äänestimme kilpailupolitiikkaa koskevan mietinnön puolesta. Ja erästä tarkistuksestani äänestettiin myös. Siinä pyydetään komissiota ottavan huomioon näitä laittomia tapoja, joita pankit toteuttavat kuluttajasopimuksissa. Aivan kuten oikein hyvin tiedätte, vuosien ajan olen sanonut, että Kypros on esimerkki siitä, mitä ei pitäisi tehdä, kun ajatellaan tiettyjä pankkisopimuksen osia. Mitä aiotte tehdä tälle tilanteelle? Älkääkä nyt sanoko, että on olemassa tämä pankki mies, koska ne, ni, sen päätöksillä ei ole mitään oikeudellista tehokkuutta. No sitten näistä lainoista ja erityisesti hallinnoimattomista lainoista. Meillä on EU-sta, EU-ssa jonkin tyyppisiä mekanismeja muiden valtioiden osalta, mitä Kyproksella tapahtuu. Meillähän on suurin ongelma näiltä osin. Haluammeko tällaista mekanismia vai emme? Oli. Ähm. Kiitoksia. Ensin haluaisin ottaa esille pankki oikeusmiehen. Se on erittäin tärkeä instituutio viranomainen, joka meillä Kyproksella on ollut viime vuosina. Ongelma, joka koskee käytäntöjä, joita voidaan ehkä pitää liiallisena. Ne olivat kuitenkin laillisia toimia, ja koska olivat laillisia, niin jälkikäteen tapahtuneet korjaukset eivät aina ole helppoja erityisesti, kun on kyse taannehtivasta mm, toimivaltuudesta. Asiat ovat muuttuneet ja nyt katsotaan eteenpäin, kun korjaa jotakin taannehtavasti erityisesti, jos jokin aikanaan oli laillista, niin se on kyllä aika vaikeaa ja oletan, että ymmärrätte kyllä tämän itsekin. Sitten näistä järjestämättömistä lainoista. Mielestäni taidatte puhua roskapankkeista tai omaisuuden hoitoyhtiöistä. Tällaista meillä ei ole Kyproksessa. Meillä on muunlaisia välineitä. Olen nähnyt tämän selvityksen, joka on laadittu tämän valiokunnan jäsenet. Te voitte nähdä sieltä, että meidän työkalupakkimme on täydellinen. Meillä on nyt uutta lainsäädäntöä koskien pankkialaa ja oikeusasemiestä. Meillä on uutta lainsäädäntöä koskien lainoitusta, lainoja, joten meillä on kaikki nämä instrumentit nyt käytössämme, jotta voimme ratkaista tämän ongelman. Se, mitä meillä ei ole tai mitä me olemme vielä saaneet aikaan, on tämä omaisuudenhoitoyhtiö juuri sen takia, että emme ole löytäneet tyydyttävää vastausta siihen, kuka tämä tulee rahoittamaan, kuka tulee maksamaan tästä varainhoitoyhtiöstä. Jos se tulee jälleen olemaan veronmaksaja, niin en usko, että se on paras ratkaisu. Tässä luodaan vain uusia ongelmia sen sijaan, että ratkaistaisiin jo aiemmin olevia ongelmia. Jos kuitenkin, ja tästähän voidaan keskustella, siis jos kuitenkin voimme löytää jonkun muun keinon rahoittaa Tämä, niin se on kyllä mielenkiintoista, tästä voidaan keskustella. Thank you very much. I... Kiitoksia. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa ja hedelmällistä keskustelua. Taloudellinen vuoropuhelu on hyvä foorumi käydä keskustelua julkisesti. Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille nämä ovat tärkeitä asioita. Eli kiitos ministeri Georgi Adiksel siitä, että hän tuli keskustelemaan kanssamme. Meillä on Dyson Bloomin kanssa vuoropuhelu 18. helmikuuta 10. puoli yhteen. Se on jaettu kahteen osaan, eli ensin on euroryhmä ja sitten ECOFIN osio. Ja nyt pidämme pienen tauon ja sen jälkeen aloitamme äänestykset. Kiitoksia ministeri. Okei. Okay. Ja kolleks. No niin, hyvät kollegat. Jatketaanpa sitten ja aloitetaan äänestykset. Niin, Intel. Quick remark. Uh... Niin nopea huomautus. Heisin mietinnöstä, jota ryhmäni tukee. Olemme neuvotelleet kompromisseista ja Brian Hayes on tehnyt erinomaista työtä, mutta huomattaisiin mainita huomenna julkistetaan raportti näiden eläkerahastojen stressitesteistä. Se on tärkeä asia tälle mietinnölle ja toivottavasti sitten esittelijä on myöskin joustava. Ja kun tulee esiin elementtejä näistä raporteista, jotka muuttavat kantaamme tai vaikuttavat siihen kolmikantaneuvotteluissa, niin se pitää jollain tavalla sitten ottaa huomioon. Rapporteur. Esittelin. Um, Ensinnäkin puheenjohtaja, en halua ennalta arvella, miten tässä äänestetään. Ja kaikkien tarkistuksen kohdalla olen ymmärtänyt tulevan niin, että alammeko neuvottelut suoraan vai ei seuraavasta sitten äänestyksen jälkeen johtuen ehdotuksen sisällöstä ja silloin voidaan tähän asiaan palata. Of course, we need first. Totta kai, ensiksi meidän pitää äänestää ja sitten kuuntelemme teidän ehdotuksemme, mikä tulos on myönteinen. Ja tätä tietysti kaikki toivomme. Ja tietysti oletan, että mitä sitten tapahtuukin, niin sen jälkeen kaikki ottavat huomioon sen, että mitä kolmikantaneuvottelussa tai täysistunnossa toimitaan ja miten niitä valmistellaan. No niin, aloitetaanpa tarkistus 435. Ah, pahoillani sanoi puhuta, tarkistetaan ensiksi, että kone toimii, eli testataan laitteita, äänestys alkaa. Yksi alte liikaa. Edelleenkin yksi liikaa, yksi alte liikaa. No niin, hyvä. Kaksi kollegaa ei äänestä kortilla. No hyvä. No niin, tarkistus 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty 436 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 380 puolesta. Ai toinenkin. Molemmat on vedetty pois. Okei, hyvä, selvä. Sitten 42. Esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 440 ja 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan. Tarkistetaan 46, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Empl puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on tässä yhdessä äänestettäviä 449 ja siitä eteenpäin Tässä on kolme sivua näitä. Eli tämä on hyvin pitkä luettelo. 449 on ensimmäinen ja 426 on viimeinen. Eli kolme sivua tarkistuksia kaikista äänestetään yhdessä. Äänestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten esittelijältä 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 453 puolesta. Ei, tämä raukeaa. Tämä raukeaa siis. Eli menemme nyt 58, 58 esittelijältä. Pitää kääntää sivua. 58. Puolesta. Se on yksi. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 460 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 489 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 521 puolesta. Molemmista äänestetään 521. Niin, kyllä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 540 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 541 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 542. Äänestys päättyy. Hylätty. 545 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L. Tässä on suullinen tarkistus. Ensin äänestetään siitä. Sophie Intveld on laatia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko kompromissista tämän suullisen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 547 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti, 547 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 548 puolesta vastaan 548 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 548. Äänestys päättyy. Hyväksytty 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 549 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan. Tarkistetaan 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 594 ja 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 and 156 ja samanlaiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 614 puolesta vastaan tarkistetaan 614 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 615 puolesta se rauki anteeksi. 616 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Hylätty. 617 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tiukalta näyttää. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Eikä niin tiukasti. 619 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 657 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 157. Variable majorities. Vote is closed. Is rejected. Hylätty. Yhdellä äänellä. 158 ja 9 nipussa. Sitä kuitenkin kahteen puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 620 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 625 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 626 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tarkistetaan 174. Taisi olla hylätty. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 629 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100. sivulla 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestääkö nipussa? Vastustetaanko nipussa äänestämistä? Äänestä 235 viivaa. Eipä sitten vastustusta yksitellä. 235 puolesta vastaan tyhjää. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 238, 237, 237, tasaiselle miinus puolesta vastaan, puolesta vastaan, tarkistetaan 237, näyttää hylätyltä, pitää tarkoitan No, huono. Italian kielestä nyt vähän tullut väärä vastine. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Anteeksi. Äänestys alkaa 253. Vote is closed. Adopted 200. Hyväksytty 254 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 255 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 256 puolesta vastaan. Näyttäisi hyväksytylle, mutta tarkistetaan. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 721 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. No, it's rejected. Sorry, sorry. Puheenjohtaja korjaa, hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 729 puolesta vastaan tarkistetaan 729. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 263 puolesta 738 vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa.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 Check. Vote is open. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Yksi puolesta vastaan. Se tarkistetaan yksi puolesta. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AK puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AN puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi AO puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 8 in favor. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 302. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 ja 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 318 ja 8 FAM puolesta vastaan. Sama enemmistö varmaan hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 puolesta vastaan. Tarkistetaan 319 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 326 ja FEM 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan. Tarkistetaan 334. Ei kun EPP äänestikin vastaa eli hylätty. Sitten kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 yksi raukeaa. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Emplo 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389, 239, 391 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 404 puolesta vastaan tyhjää hylätty 405 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli 405 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi BO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi BP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 417 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 417 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi BQ puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 422 ja 18 FEM puolesta. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi BR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36, 424 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan Tarkistetaan 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 40 ja niin edelleen puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 41 ja muut puolesta vastaan. Tyhjää. Se on KPP puolesta. Hyväksytty. Ja, en, ja se raukeaa. Eli sitten teksti näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, kolme vastaan, seitsemän tyhjää. Sitten esitys samoin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Laaja enemmistö. Ja sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron. Thank you, President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehdottaisin, että siirryttäisiin suoraan neuvotteluun. Halusin tässä nähdä, tämä on tärkeä kysymys, halusin nähdä, minkälaisen enemmistön tämä teksti sai. Sehän oli varsin laaja enemmistö, niin kuin tekin sanoitte, ja olen tyytyväinen tähän tulokseen. Niin, miksi meidän pitäisi alkaa neuvotot? Kaksi syytä. Ensinnäkin tämä teksti alun perin ehdotettiin jo kaksi ja puoli vuotta sitten aikanaan komissaari Barnier oli sen ehdotuksen takana. Neuvostossa on yleinen kanta, joka on pantava merkille, mutta tämä on myös varsin kysy- tärkeä kysymys eläkkeessä kuluttajan suojasta, siksi onkin loogista, kun saatiin näin huomattava enemmistö, että nyt alettaisiin neuvotella. Ymmärrän myös, että tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Alankomaat on taipuvainen aloittamaan neuvottelut. Meillä on erittäin vahva asema valiokuntana mennä suoraan neuvotteluihin. Tämä on minun ehdotukseni, jonka tekisin kollegoille, että avaamme neuvottelut välittömästi neuvoston kanssa asiasta. Kiitoksia. Eli pidetty äänestää. Me tarvitsemme enemmistön tähän, eli 31 ääntä. Eli äänestämme tästä ehdotuksesta aloittaa kolmikantaneuvottelut välittömästi. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Meillä on selkeä enemmistö 46 ääntä puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. Eli onnittelut esittelijälle. Ja aplodit ovat paikallaan. Just very briefly, thank all of my colleagues. Minä lyhyesti kiittäisin varjoesityöltä kollegoja erittäin hyvästä työstä. Viime kuukausi. nyt päätettiin tähän loputuksen. Arvostan kovasti ihmisten panosta ja erityisesti haluaisin kiittää loisto sihteeristöä työntekijöitä, jotka antaneet meille ohjeita, neuvoja niin monin eri keinoin ja tavoin. Ja erityisesti omaa omat avustajani, heitä kiittäisin samoin ETPn avustajia. Mielestäni saimme aikaan hyvän neuvotteluaseman ja arvostan kovasti tätä tehtyä työtä. Kiitos. Kiitoksia ja onnittelut minultakin sihteeristölle, varjoesittelijöille tästä laajasta enemmistöstä. Sitten seuraavaksi pankkiunionin vuosikertomus Yes, we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote. Uh, Eli äänestämme vuosikertomus 2015, Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014. En esitteli, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, haluaisin esittää seuraavat kommentit. Ensinnä äänestyslistoissa on joitakin kohtia, jossa ei ole esittelijän kantaa mainittu. Nämä, me lähetimme nämä indikaatiot maanantaina lähetetyssä äänestyslistassa. Ja mitä tulee sen vaihtoehto kompromisseihin, niiden kohdalla merk- ehdotuksena olisi kielteinen. Toinen asia. Tämä on yksi kysymys, joka koskee äänestystä ja äänestyslistaa. Me saimme aikaan huomattavan määrän kompromisseja, mutta oli myös vaihtoehtokompromisseja, jotka tulevat EPPltä ja ADlta. Ja äänestyslistan mukaista niistä pitää ensin äänestää. Kuitenkin tapa on, että esittelijän kompromisseista äänestetään ensin ja jos ne hylätään, sitten vaihtoehtokompromissit ovat vuorossa. Haluaisin, että noudatetaan normaalia käytäntöä. Äänestetään ensin esittelijän kompromisseista ja jos ne hylätään, sitten siirrytään vaihtoehtokompromisseihin. Sitten vielä yksi asia. Tästä kerron jo sähköpostissa. Olin pyytänyt sihteeristöltä joitakin kohtia kom- nimenhuutoäänestyksen kompromississa kuitenkin, että näin voitaisiin tehdä. Tarvitsemme enemmistön päätöksen. Joten nämä kaksi kohtaa nimenhuutoäänestykset, sitten muutokset äänestysjärjestyksessä. Kiitos. Thank you, Mr. Balz. Kiitoksia, Balz. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Olen toista mieltä. Meidän pitäisi ensin äänestää siitä, mikä menee pisimmälle. Eikä ole niin, että ensin automaattisesti äänestetään tästä esittelijän esityksestä, koska meidän täytyy katsoa, mikä on pidelle, pitkälle mene, pidemmälle menevää. Eli se olisi mielestäni oikea tapa Ainakin tämä on minun käsitykseni asiasta. Thank you. I have to say that I agree. Kiitos. Täytyy sanoa, että olen samaa mieltä herra Baltsin kanssa ensin äänestän näistä esittelyistä ja sitten tulee nimenhuuto äänestykseen 16 ja sen pitäisi pyytää nimenhuutoäänestystä. Meillä ei vielä ole tällaista määrää, jotka ovat ovat näitä pyytänyt te voit sitten vapaasti tarkistaa yksittäiset tapaukset, mutta pian sitten nähdään, Onko tilanne näin? Tämä on sääntö. Tämä yksi, yksi sääntö taitaa olla. 208, anteeksi. Μαριάς. Pedro, epi του πρώτου θέματος, εάν ψηφίζουμε ή όχι πρώτα... Puheenjohtaja, tästä ensimmäisestä kysymyksestä äänestämmekö ensin esittelijän kompromisseista vai vaihtoehtokompromissiesityksistä. Niin tämä logiikka. Sen tässä meidän pitää tutkia nämä kysymykset yksittäin kohta kohdalta. Mielestäni meidän pitäisi äänestää tästä ja sitten, jos kollegat pitävät mm, mitä kollegat ovat mieltä. Ja sitten toinen kysymys mielestäni meidän pitäisi äänestää nähdäksemme, on, löytyykö 15 kollegat, jotka puoltavat nimenhuutoäänestystä. Uskon, että tämä onnistuu aika nopeasti. Thank you. Uh, I... Kiitos. Mm, Puheenjohtajan pitää arvioida tilannetta. Minä ehdottaisin, että toimitaan äänestyslistan mukaisesti. Siis kompromissi A vuorossa. Kohta äänestys. Ensimmäinen osa Aata puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty siis. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vaihtoehto B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63. Täytyy suullinen tarkistus. Ensin suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 68. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 69 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi C kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Vaihtoehto. D vedetty pois. Joten ensimmäinen osa d puolesta. Vaihtoehto D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 87 vuorossa puolesta vastaan tyhjää hylätty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty 122 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 123 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 124 puolesta vastaan. Tarkistamme 124, äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty tasatuloksella. 126 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa uudestaan 127 en saakaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten E-vaihtoehto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103. Tämä nyt suunnan tarkistus. Äänestämme ensin suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F. Tämä liittyy suunnan tarkistus. Ensin suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi ilman tätä suurista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin. Say we have to check, we check. Werner sanoo niin, niin sitten tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty on. 149 ja 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Bautis. is. Päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan. Tarkistamme. Joten se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty 164 puolesta vastaan tarkistamme 164 tuloksena saakaan. Päättyy. Hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 174 tulokseen. Ei oikein kädet näy. Äänestys päättyy. Hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty komprom- uusi kompromissi. Kaksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi I. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme toisen osan, jos Päätty hyväksytty 193 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme 193 uudestaan. A draw. So Tasatilanne hylätty siis. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. puolesta, 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 206 puolesta vastaan. Tarkistamme 206. Äänestys päättyy. Hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Uusi kompromissi kolmas hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 230 ja 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is. Äänestys päättyy, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Tarkistamme tämän tuloksen. Alkuperäinen teksti siis. Mistä ollaan hyväksytty? 2, 3, 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 3, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan. 241 koneäänestyksenä tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 242 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N päätty suuren tarkistus, Suuren tarkistus ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi ilman suurta vaikutusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi O, tämä liittyy suunnan tarkistus vihreiltä. Ensin tuulen tarkistus vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan. Tarkistamme 17 tuloksen äänestys alkaa. Vielä kaikki eivät ole äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaihtoehtoinen T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta 29. Ai te vastustatte vain. Selvä. Niin te olette puolesta No, minun vika. Se on siis hylätty. Mutta nyt jatketaan. Tarkistamme sitten. Vielä on ääniä antamatta. Okay, we close here. Päättyy. Hylätty. Nyt porossa 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanko tämäkin? Ei. Luulen, että joku sitä vaati. Taisin uneksia kompromissi. Vaihtoehto kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty alkuperäinen teksti, kappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jorson äh, viite puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkoitus yksi puolesta vastaan. Check. Amendment one. Vote is open. creative combinations. Vote is closed. Is adopted. And uh, citation... Where, where? Suomen kopille annettiin käsky lopettaa tulkkaus tässä vaiheessa tänne ja viiden kielen regimielillä. Call vote, vote on the, on the text as, amendment, as amended, the vote is open.